Okay, let's start, uh... No niin, aloitetaan. Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunnan kokous. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että ainoastaan täysjäsenten käyttämät kielet ovat etulyöntiasemassa tulkkauksessa, joten valitettavasti seuraavia kieliä meillä ei ole tulkattavana. Tanska, Liettua, Ruotsi, Latvia, Slovenia, Malta, Tsekki, Slovakki ja Unkari. Tätä kokousta voidaan seurata nettilähetyksen kautta ja jos ei jäsenillä ole kommentoitavaa, niin esityslista on hyväksytty. Toinen kohta on pöytäkirjan hyväksyminen 14. lokakuuta pidetystä kokouksesta tänä vuonna. Jos huomioita ei ole tämän kokouksen loppuun mennessä, niin pöytäkirja hyväksytään. Kohta kolme, puheenjohtajan ilmoitusasiat. Minulla on ilo kertoa teille, että puheenjohtajan ilmoitusasioita ei ole, joten etenemme reippaasti tänään. No niin. Ensimmäisen kohtana esityslistalla tänä iltapäivänä on keskustelu merirosvoiden torjumisesta Gineanlahdella. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi kaksi panelistia ja puhujaa. Herra Van der Meer, joka johtaa johtaa osastoa DEFKossa ja herra Doyle, joka on Länsi-Afrikan asioista vastuussa ulkosuhdehallinnossa. No, okay. Uh, as, as we all know, we, we... Kuten kaikki tiedämme, me käsittelemme merirosvousongelmaa. Tällä kertaa puhumme erityisesti, tai aikaisemmin olen puhunut paljon Afrikan sarven tilanteesta, mutta tällä kertaa Kineanlahden tilanteesta. Pidämme puheitta. Herra van der Meer, teillä on puheenvuoro. Well, thank you, uh, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos siitä, että pyysitte meidät tänne puhumaan toimistamme läntisessä Afrikassa. Minulle on kunnia puhua täällä ensimmäistä kertaa tältä osin. Ja haluaisin muistuttaa, että komission mm, vakausinstrumenttia on laitettu täytäntöön ja suurin osa työstä liittyy juuri globaalien uhkien torjumiseen. Näiden prioriteettien sisällä on myöskin sellaisten toimien ala, osasto, joka liittyy taisteluihin ja kriittisiin infrastruktuureihin, ja tässä, tätä taustaa vasten olemmekin halunneet toimia myös läntisessä Afrikassa, erityisesti siitä syystä, koska olemme panneet merkille, että toimet ovat siirtymässä itäisestä Afrikasta kohti länttä, läntistä Afrikaa. Kuitenkin yksi ero on, ja se on tärkeä, ja se liittyy siihen, että Länsi-Afrikassa, tai ainakin siitä ympäröivissä merissä, Ginean lahdella toimet todella liittyvät meri rosvouteen ja erityisesti laivapolttoaineiden ruostamiseen. Ja tässä myöskin olemme tätä tutkineet aktiivisesti ja tähän mennessä olemme todenneet 98 tapausta, jotka erityisesti liittyvät Nigeriaan ja jotka liittyvät tähän ongelmaan. Me olemme panneet siis merkille, että kesäkuussa erityisesti ase eteni nopeasti, Jaundeessa erityisesti. Silloin läntisen ja Keski-Afrikan maiden johtajat tekivät aloitteen lähteä tekemään yhteistyötä merirosvoiden puitteissa tai sitä vastaan. Ja tämä on hyvin tärkeä kehitysaskel, koska tämä tukee meidän työtämme ja me olemme sitä mieltä, että äh, tarvitaan lisää poliittista tukea siihen, mitä me yritämme yhdessä tehdä äh, kumppanimaittemme kanssa. Ja erityisesti äh, kun ajatellaan näitä lausumia tuossa yhteydessä, niin voimme todeta, että nämä toimet itäisissä osissa, erityisesti kun kysymys on Djiboutin käyttäytymissäännöstä, on nyt, olla nyt siirtämässä niitä kohti läntistä Afrikkaa. Tarkoituksemme on siis nyt komissiossa toimia aika kunnianhimoisen ohjelman puitteissa 4,5 miljoonaa euroa on rahoituksen määrä ja tarkoituksena on siis pyrkiä siihen, että tämä poliittinen prosessi etenisi ohjelma nimeltä kriittisten merireittien suojelu Grimko Ginean lahdella on siis tämä hanke, joka lähti käyntiin pari kuukautta sitten ja jäsenvaltiot lähettivät tässä yhteisyrityksen voimin sinne joukkoja ja tarkoitus on siis saada aikaiseksi aloitteita juuri merirosvouden torjumiseksi. Tähän liittyy neljä osaa. Nimittäin se, että toisaalta tarkoituksena on kouluttaa kumppaneitamme äh, kriisin äh, hallintatoimiin. Toisekseen vahvistamme myöskin laillisia juridisia puitteita niin, että myöskin äh, oikeus tapahtuu ja että mm, kiinni otetut tulevat kohdelluiksi myös ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisesti. Ja viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, tiedonvaihtojärjestelmä on muodostumassa niin, että maat itse voivat nyt enemmän tai vähemmän viestiä keskenään, jos jotain epäiltäviä epäilyttäviä toimia tai aluksia ilmenee. Ja ajatuksena on se, että tällainen keskus perustettaisiin Kameruniin ja että edelleen edistettäisiin alueellisia toimia tämä kuuluu osana tähän toimeen. Puheenjohtaja, on hyvin selvää, että tämä työ pystytään toteuttamaan vain, jos kumppanimaat tukevat sitä täysin. Ja me olemmekin olleet yhteyksissä Beninin, Togon, Nigerian, Kamerunin ja Saotomen viranomaisiin, jotka ovat sitoutuneet selvästi osallistumaan tähän työhön. Ja edelleen pyrimme saamaan sitoumuksia myöskin EU- delegaatioista, valtuuskunnista ja muuta diplomaattista tukea myöskin Gabonin ja päivän tasajan Ginean hallituksilta. On hyvin tärkeää meille, että myöskin paikalliset ja kansalliset tahot tulevat mukaan tähän prosessiin ja sen takia olemmekin nyt luomassa tällaisia kansallisia yhteyspisteitä näihin maihin, jotka voisivat auttaa meitä edelleen panemaan täytäntöön tätä ohjelmaa. Olemme siis täällä kuuden kuukauden jälkeen. Ensimmäiset koulutuksen tulokset ovat jo näkyvissä, mutta on myöskin selvää, että meidän täytyy vielä vahvistaa ponnisteluitamme, jotta tämä työ tulisi täysimääräisesti tehtyä. Ihan vilpittömästi sanottuna tämä ei ole mikään helppo tehtävä ensinnäkin, koska tämä aihe on varsin kiistanalainenkin ja vaikea ja toisekseen siitä syystä, että edelleen pyrimme löytämään oikeita kumppaneita näissä maissa, joiden kanssa haluamme tehdä yhteistyötä. Ja vielä lopuksi haluan todeta, että kokemuksemme näissä merikuljetustoimissa Afrikan sarvessa käytetään hyväksi myöskin tässä hankkeessa ja haluaisin myöskin vielä tähdentää, että aiomme myöskin Intian valtamerellä toimia myöskin, ja tämä sitten saattaisi olla keskustelumme aiheena joskus tulevaisuudessa täällä alivalikunnassa jossain myöhäisemmässä vaiheessa. Siis, mutta tämän halusin siis tässä alustuksenomaisesti kertoa näistä meidän ohjelmistamme tuolla Länsi-Afrikassa ja kollegan varmasti tuosta Ähm, ulkosuhdehallinnosta täydentää vielä äh, tätä kuvaa kertomalla erilaisista aloitteista, joita tällä saralla myöskin toteutetaan. Mutta vielä haluan toistaa, että tämä kysymys näiden kriittisten infrastruktuurien suojelu on erittäin tärkeä osa meidän työtämme ja myöskin tätä vakausinstrumenttia. Ja sen takia haluammekin äh, sellaiseen tilanteeseen, että voimme taata turvallisen merimatkan kaikille aluksillemme tuossa maailmankolkassa. Kiitos. Kiitos oikein paljon, herra Van der Meer. Seuraavaksi puheenvuoron saa herra Doyle ulkosuhdehallinnosta. Olkaa hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. Kollegani Davisin kanssa me osastosta, jossa käsitellään länsi Afrikan aluetta. Ulkosuhdehallinto on etunenässä, kun tehdään uusia ulkopoliittisia, turvallisuuspoliittisia toimia yhdessä komission kanssa. Ja tämä on erityisen tärkeää. Ajatellen näitä viime kuukausien uusia aloitteita. Devcon kollega puhui tästä Grimko-hankkeesta kriittisten merireittien ohjelmasta ja siitä, mitä pyritään tekemään näiden ongelmien kanssa, jotka hän myös mainitsi. Itse asiassa merirosvous, hyökkäykset Nigerian, Guinean, eli ylipäätään Guinean lahden alueella, ovat kaksinkertaistuneet kahden kolmen vuoden aikana vuosittain. Hyökkäyksiä on kohdistunut merimiehiin yhtä 966 vuonna 2012 verrattuna 851 Edeninlahdella. Nigeria tuntuu olevan tällainen paikka, jossa hyökkäyksiä tapahtuu erityisen paljon, mutta ongelma leviää sekä pohjoiseen että etelään tällä hetkellä. Kyse ei ole ainoastaan merirosvouksesta, kyse on myöskin kaikista siihen liittyvästä järjestäytyneestä rikollisuudesta, joka jota esiintyy tällä alueella. Myöskin siksi, että se on huumeiden kauppakulkualue. Lisäksi laittomia aseita kulkee tätä kautta, myös ihmiskauppaa ja siis laittomia huumeita myös. Tarkoituksena on nyt puuttua kaikkiin näihin kysymyksiin ja puuttua niihin periaatteessa koko Länsi-Afrikan rannikolla. Senegalista Angolan 12 rannikkovaltiota ja Verden ja Saatomen saaret mukaan lukien. Nämä ongelmat eivät ole samoja kuin Afrikan sarven osalta. Afrikan sarven osalta oltiin kansainvälisillä vesillä. Länsi-Afrikassa ollaan kansallisen toimivallan vesillä, omilla alueen vesillä jonkinlaista laivastokapasiteettia. Siellä on useimmissa maissa jonkinlaisia yhteistyötoimia Nigerian ja Beninin laivastojen kesken esimerkiksi. Joten avun tarve on ihan erilainen kuin Afrikan sarven osalta, Somalian osalta. Kyse on enemmän koordinoinnista, tiedon jakamisesta ja valmiuksien lisäämisestä. Varmasti jossain tapauksessa jopa melko varhaisessa vaiheessa pitää katsoa välineistöä, mutta – Kyse ei ole siitä, että lähetetään sinne rannikkovartioston muutama alus ja ongelma ratkeaa. Lähestymistapa, jonka me nyt otamme, on seuraavanlainen. Me pyrimme ottamaan huomioon kahden alueellisen järjestön läntisen ja keskisen Afrikan kokoukset Jaundeessa kesäkuussa. Silloin sovittiin yhteisestä lähestymistavasta, tavallaan strategiasta, jossa on käytännössä säännöt mukana, joita jäsenvaltioiden tulisi noudattaa. Me olemme hyvin tietoisia siitä tosiasiasta, että valmiuksien tilanne vaihtelee kovasti näiden maiden kesken. Kaiken kaikkiaan valmiuksia on hyvin vähän, ja vaikka poliittista tahtoa joissain maissa olisikin puuttua moniin näistä – ongelmista, niin sitä ei ole riittävästä. Vaikka huippukokous järjestettiin ja siellä hyväksyttiin tekstejä, se on hyvä uusi viesti. Toimimme myös sen periaatteen mukaan, että ennaltaehkäisy täällä maailmankolkassa perustuu Itä-Afrikan kokemuksiin. Ja se on paras syy sille, että aloitetaan nyt. Jos odottelemme vielä, niin kustannukset lisääntyvät ja paljon huolta – on erityisesti merikuljetuksia hoitavien kesken, että on nyt toimittava ennen kuin lisää haittaa syntyy. Tavoitteet, joita meillä on tällä hetkellä. Periaatteessa haluamme työstää strategian yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Tällä hetkellä kuulemme komissiota, Devka ja muita pääosastoja, kalastoa, sisäasioita ja liikenteestä vastaavaa pääosastoa ympäristöä myös, niin että saadaan liikkeelle mahdollisimman paljon niistä välineistä ja valmiuksista, joita on komissiossa ja muissa EUn toimielimissä, Euroopan kehitysrahasto ja vakautusväline mukaan lukien totta kai. Myös luultavasti tammikuussa menemme neuvoston Afrikka-työryhmään, että saadaan jäsenvaltiot liikkeelle – me olemme järjestäneet jo jäsenvaltioiden kesken kokouksia näistä ongelmista ja periaatteista. Jäsenvaltiot tuntuvat olevan samaa mieltä siitä, että nyt pitää lähteä liikkeelle. Toivomme, että saadaan strategia nyt Ginean lahdelle. Ei niin, että tämä olisi ainoastaan komission tai komission ja ulkosuhdehallinnon strategia, vaan sen pitäisi olla aito EUn strategia. Tavoitteena on saada kaikki välineet käyttöön ja puuttua kaikkiin näihin ongelmiin. Ei ainoastaan yksinkertaisesti merirosvoukseen, mikä ei sinänsä ole yksinkertainen kysymys, mutta pyrimme kattamaan kaikki kansainvälisen rikoksen, rikollisuuden ongelmat, jotka tähän liittyvät. Hyvin tunnustan, että tätä työtä on tehtävä maalla eikä ainoastaan merellä. Suurin osa ongelmista ovat siellä maalla. Meidän on pyrittävä puuttumaan niihin ongelmiin, jotka löytyvät merirosvouksen taustalta. Kaikessa tässä yhteydessä koordinointitekijä on ratkaisevan tärkeä. Meidän tulee itse asiassa olla hyvin joustavia. Meidän on ymmärrettävä, mikä on mahdollista meidän tehdä, mitä jäsenvaltiot voivat tehdä, mitä suunnitellaan ja miten ongelmat muuttuvat, kun vasta toimiin ryhdytään eri maissa. Tämä on huumekaupan tapainen ongelma niin, että ongelmat siirtyvät johonkin paikkaan, jossa on helpompi toimia ja siksi pitää olla hyvin joustava meidän vastauksessamme. Poliittista tahtoa tarvitaan ja sekin vaihtelee näiden maiden kesken. Siksi tässäkin vaaditaan joustavuutta meidän puoleltamme. Tämä koordinointi jäsenvaltioiden ja ulkosuhdehallinnan kesken antaa meille mahdollisuuden jäsenvaltioiden kanssa pohtia poliittisen tahdon määrää paikan päällä ja katsoa, miten hyvin toimet siellä Euroopan toimielinten toimet toteutuvat ja mitä muita toimia saatettaisiin tarvita, joten joustavuus on tässä keskiössä. Ja lopuksi tiedonvaihto, tiedon antaminen alueen maille, tiedon vaihtaminen näiden maiden kesken ja meidän kesken, jäsenvaltioiden kesken. Kaikki tämä työ on hyvin tärkeää. Toivomme, että tässä strategiassa saadaan kattava käsitys ja hyvin pitkälle yhteiset suuntaviivat eri välineiden osalta EUn toimielinten ja jäsenvaltioiden kesken. Sen jälkeen tarvitaan erityisiä työohjelmia, jotka puuttuvat erityisongelmiin ja alakategorioihinkin siellä alueella. Anteeksi, jos puhuin vähän pitkään, mutta me pyrimme erityisen kattavaan lähestymistapaan tässä ja näemme kovasti, että tässä tarvitaan kahta seikkaa Euroopan toimielimiä ja kaikkia e, mahdollisuuksia siinä ja sitten yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaamme. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Nyt voidaan esittää kysymyksiä jäsenten puolelta. Kuten sanoin, olemme keskustelleet muutaman kerran Atalanta kysymyksestä ja nyt mielestäni on tärkeää kysyä teiltä, mitä on opittu Atalanta toimista, operaatiosta ja miten tätä kokemusta voidaan käyttää Gineanlahdella. Atalanta on mielenkiintoinen ajatellen meidän toimijamme, mutta myöskin yhteistyö Naton Ocean Shield operaation kanssa ja muiden maiden kanssa, joten mielelläni kuulisin vähän kokemuksestanne. Sitten edustaja Koppa, sosialistiryhmä. Uh, thank you Kiitos ja kiitokset uh, tästä esityksestä. Parlamentissa olemme todella iloisia ja onnittelemme Atalanta-operaatiota kyllä, koska se on mielestämme yksi keskeisimmistä esimerkkeistä, mitä mahdollisuuksia sellaisella operaatiolla voi olla, jolla on joitakin tiettyjä tärkeitä tavoitteita ja sillä voi olla tärkeitä tuloksia myöskin. Lisäksi mitä puheenjohtaja sanoi, lisään, että tietysti meidän täytyy ottaa opiksi näistä operaatioista ja ihan samalla tavalla mielelläni kuulisin tähän kommenttejanne kun Somaliassa merirosvous vähenee, hyökkäykset toisella puolella Afrikkaa, Guinealahdella taas hyökkäykset ovat lisääntyneet. Näiden hyökkäysten määrä on viimeisen puolen vuoden aikana lisääntynyt, mutta kuitenkin tietojen mukaan on ollut eri vaiheistaisia näitä hyökkäyksiä ja päätarkoituksena on ollut saada panttivankeja. Ja huolenaiheena on nyt sitten se, että että ähm, joitakin merirosvohyökkäyksiä ei kenties ilmoiteta ajoissa, ja tämä ehkä johtuu siitä, että paikallisviranomaiset eivät ole riittävän valmistautuneita. Ja tämä osoittaa myöskin sen, että osa näistä hyökkäyksen kohteeksi olevista laivoista ei ole ollut äh, tällä alueella välttämättä. Tämä osoittaa sitä, että Keski- ja Länsi-Afrikan äh, maiden täytyy todella äh, tukea sellaisen elimen luomista, joka voisi merirosvot tällä alueella torjua nämä kriittiset meriväylät ohjelma voi auttaa kyllä varmasti tässä tilanteessa näitä maita. Konkreettiset kysymykseni ensinnäkin komissiolle. Voimmeko tietää, mitä konkreettisia toimia on valmistella Grimcon osalta ja kun ajatellaan ulkosuhdehallintoa, niin teiltä haluaisin kysyä, mitkä ovat strategian keskeisimmät elementit ja kuinka uskotte, että se voidaan sitoa näihin tuleviin, tulevaan meriturvallisuusstrategiaan? Samoin onko aikomuksena jossain tulevaisuudessa ottaa mukaan myöskin siviilitoimia näihin operaatioihin Gineanlahdella? Kiitos paljon edustaja Koppa. Onko muita jäseniä, jotka haluaisivat esittää kysymyksiä? Ilmeisesti ei, joten annetaan herra van der Meerin vastata ensin, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon. Mitä tulee opittuihin asioihin, kokemuksiin, kun me puhumme Länsi-Afrikasta, käytämme tällaisia niin kutsuttuja pehmeitä keinoja, soft measures, niin kuin meillä sanotaan. Kerron, mitä ne ovat, mutta se, mitä lähinnä opimme Afrikan saarven alueesta, on se, että puututaan asioihin ajoissa. Toisin sanoen, kun tapahtuu tällaista, mitä nyt nähdään, niin – ennaltaehkäisevä lähestymistapa on paljon parempi kuin se, että pyritään korjaamaan tilannetta jälkikäteen. Siksi on hyvä, että nyt tässä varhaisessa vaiheessa jo olemme läsnä läntisessä Afrikassa. Ja perustuen ennaltaehkäisevään työhön voimme siis toimia, kuten aikaisemmin sanoin. Tärkeä tekijä on se, että meillä on nyt poliittista tukea näiden maiden johtajilta, jotka varhaisessa vaiheessa ovat todenneet yhteistyön tarpeen tässä yhteydessä, koska kyse on todella asiasta, joka uhkaa näiden maiden kehitystä. Haluaisin vielä kerran painottaa aikaisemmin sanomaa, sanottua, eli kehitys- ja turvallisuuskysymykset on nähtävä nyt yhteydessä. Näin näihin ongelmiin voidaan puuttua, ja niin pyrimme tekemään. Mitä tulee erityisiin kysymyksiin, turvallisuusnäkökohtiin ja Krimkon kriittisten merireittien ohjelmaan, niin meillä on neljä tekijää, joita täytäntöön pannaan tällä hetkellä. Yksi on tällainen meriliikenteen koulutusohjelmatekijä, jossa pyritään lisäämään vastausta kriiseihin maissa, joihin se kriisi kohdistuu, Länsi-Afrikan maissa siis. Toiseksi, ja tämä on ehkä vähän yllättävää jollekin Euroopan unionissa toimivalle, mutta oikeastaan ei ole minkäänlaista tiedonjakoa näiden maiden kesken epäilyttävistä aluksista tai muista epäilyttävistä toimista näillä rannikkoalueilla. Joten me pyrimme nyt luomaan samantyyppisesti kuin muualla tietokonejärjestelmän, jonka kautta tietoa voidaan vaihtaa reaaliaikaisesti netissä näiden kyseisten maiden viranomaisten kesken. Tämä on hyvin tärkeä näkökanta. Ensinnäkin siksi, että näin voidaan kasvattaa luottamusta näiden maiden kesken, saada lisää valmiutta tiedon vaihtamiseen, mutta varmasti välineiden puute tällä alueella on ongelma, johon on puututtava. Samoin kuin ehkä siellä tarvitaan apua tiedon kanssa, että tällainen ohjelma saadaan liikkeelle. Kolmanneksi, meidän analyyseistämme on hyvin selvää, että on selkeitä oikeudellisia puutteita ja suuria oikeudellisia puutteita näissä maissa – jotta saataisiin aikaiseksi todella hyvin toimiva merirosvouksen vastainen politiikka. Myös ongelmia on siinä, että saadaan reilu oikeudenkäynti niiden merirosvojen osalta, jotka vangitaan. Tämä on hyvin tärkeä osa työtämme. Lopuksi vielä asia, joka on sanottu aikaisemmin, mutta joka on kuitenkin tärkeä. Kaikki on hyvin riippuvaista nyt alueellisesta yhteistyöstä. Siellä on ECOVAS ja ECAS, kaksi alueellista järjestöä, ja me pyrimme lisäämään näiden järjestöjen kapasiteettia, jotta voidaan huolehtia siitä, että nämä järjestöt tekevät keskenään yhteistyötä. Tässä mielessä pyrimme saamaan mukaan myös yhteistyö neuvoston mukaan tähän työhön. Program for uh, major. Tällä tavalla toimitaan tässä ohjelmassa neljä tällaista eri lähestymistapaa tavallaan tukeutuen jäsenvaltioiden osaamisen selkeästi ottaen huomioon mitä meillä on käytössämme jo Euroopan unionissa ja myös ottaen huomioon, mitä on tehty muualla näiden ohjelmien puitteissa, jotka ovat täällä keskustelun kohteena. Kiitos. Kiitos oikein paljon, herra van der Meer. Radoil, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluan sanoa, että tämä Rinko-ohjelma on 4-5 miljoonan ohjelma ja se koskettaa neli, kahdeksan maata tuolla alueella ja vain kaksi niistä itse asiassa on tällaisia Nigerin ympärillä sijaitsevia rannikkovaltioita. Ja tämä strategia Guinean lahdella, josta nyt puhutaan, on paljon laajempi operaatio ja tarkoituksena on itse asiassa tuoda yhteenkuuluvuutta useille toimijoille. Gringo on vain yksi osa Äh, näistä monista, joissa ei ole pelkästään mukana jäsenvaltioita, vaan myöskin muita apuinstrumentteja komissiosta itsestään, niin että kysymys on kahdesta eri asiasta. Toinen on osa toista ja toinen on taas vähän isompi kuin tämä toinen komponentti. Vastaisin sitten näihin kysymyksiin, mitä opimme Atalantasta. Kollega Adrian tuossa jo kertoi ehkäisystä, siitä, että parempi on ennaltaehkäistä kuin korjata vahinkoja ja sen valtioiden, mutta myöskin kolmansien maiden kanssa aiomme toimia avoimesti ja tietysti tarkoituksena tietysti tuottaa EU-strategiaa, mutta kuitenkin koordinaatio on erittäin tärkeä asia ja käytämme kaikkia koordinaatiomekanismeja, joita on käytössä, jotta voisimme toimia paremmin. Muuten toimijoiden kanssa Yhdysvallat on keskeinen toimija. Se on kenties tehnyt elämän vielä äh, meriturvallisuuden puolesta kuin mikä muu toimija maailmanlaajuisesti. Sahelin strategia äh, eri osissa Afrikkaa on jo merkittävä esimerkki siitä, kuinka kattava äh, ohjelma toimii käytännössä. Se hyväksyttiin 2011 alussa riippumatta Guinea-Bissaun ja Malin tapahtumista ja nyt se kuitenkin on edelleen selkeästi aivan asianmukainen strateginen pohja sille, mitä me teemme tuossa maailman osassa ja yritämme nyt laajentaa tätä Burkina Fasoon ja Chadiin ensimmäisiin vaiheisiin ja myöskin syvenemästä sillä tavalla, että myöskin siviilin turvallisuuspuoli tulisi mukaan. Ja tässä PSCssä tulevien päivien aikana aiomme tätä asiaa käsitellä tämän strategian laajentamista. Ja sitten Sahelin strategian oppi on se, että kuinka tärkeä kattava lähestymistapa on, kun kysymys on yhteisön instrumenteista, mutta myöskin kun kysymys on yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta ja joka Sahel-missiosta, myöskin Nigerin toimista tai myöskin Malin koulutusoperaatiosta tai sen tästä joukko-operaatiosta. Nämä kysymykset, jotka liittyvät sitten pankki, panttivankeihin ja aluksiin. No, panttivankien ottaminen on ollut pelin henki ja merirosvojen tarkoitus erityisesti Itä-Afrikassa jonkun aikaa. Yksi suurimmista pelostamme on, että se tulee hyvin suosituksi myöskin Länsi-Afrikassa. Se ei ole vielä alkanut oikeastaan e, eikä olla missään määrin lähellä sitä mittakaavaa kuin mitä itäpuolella Afrikkaa tapahtui ja uskon, että tämä on varmasti paras esimerkki siitä, että ennaltaehkäisy on erittäin tärkeää. Meidän on toimittava ajoissa. Toiseksi sitten laivojen siitä, että laivateollisuus, varustamoteollisuus ymmärtää nämä uhkat. Uskon, että he ovat jo hyvin tietoisia tästä, mutta kuitenkin on vielä puutetta todellisesta hallinnoinnista tällä osa-alueella monissakin maissa, jotka ovat kysymyksessä. Ja on myöskin selkeitä selkeät, siis toimilla on myöskin, tai näillä tapahtumilla on selkeitä äh, huonoja puolia myöskin näiden yritysten tuloksiin. Äh, on siis äh, hyvin tärkeää pyrkiä suitsimaan tätä kehitystä ja nämä luvut, jotka kerroin tuossa äsken, ne merimiesten määrät, joita vastaan on hyökätty, nehän ovat tietysti osoitus siitä, kuinka ikävä todellisuus on ja mitä oikeasti kentällä tapahtuu. Mitkä ovat sitten tulevan strategian keskeisimmät elementit? No ensinnäkin olemme halunneet asettaa tämän laajempaan meriturvallisuusstrategiaan ja turvallisuusulottuvuuteen laajemmin, mutta nämä toimet, joihin nyt pyrimme, ovat ensinnäkin tietysti tiedotusta ja koordinointia, yhteisen ymmärryksen rakentamista aluemaiden välillä kahden tärkeän alueellisen toimijan tai kolmen organismin välissä, oikeastaan jos myöskin lasketaan mukaan tuo Gineanlahden komissio, ja toisekseen tarkoituksena on rakentaa valmiuksia instituutioita eri maihin ja myöskin näiden ECOWASin Djiboutissa ja Nigeriassa ja ECASin kanssa Keski-Afrikan alueella. Kolmanneksi tarkoituksena on myöskin puuttua syihin. Sen takia olemme pyrkineet laajentamaan kehitysohjelmiamme mutta tarkoituksena on erityisesti kohdentaa toiminta rannikkoyhteisöihin ja tämä liittyy tietysti myöskin kalastussopimuksiin ja kalastuspolitiikkaan. Yritämme myöskin ottaa huomioon radikalisoitumisprosessin ja myöskin työttömyyskysymykset näissä hyvin hauraissa valtioissa, joita monet ovat tässä rannikkoalueella. Tarkoituksena on myöskin tukea ja luoda yhteistyörakenteita maiden välillä. Useimmat näistä maista eivät, niillä ei ole riittävää kunnollista lainsäädäntöä. Useimmilla on oikeusjärjestelmä, mutta sellainen ketju, joka pystyisi käsittelemään pidätettyjen henkilöiden tilannetta puuttuu monista maista, niin että tässä on paljon rakenteellista työtä vielä jäljellä näiden maiden sisällä ja maiden välillä ja näiden alueellisten järjestöjen kanssa ylipäätään kaiken tyyppiset perinteiset kehitystoimet valmiuksen kehittämistä lähtien voivat tulla kysymykseen. Sitten mahdollisen YTPP kehittäminen alueella, no samalla tavoin kuin myöskin Sahelin alueella, valmiuksien kehittäminen niin sotilaallisesti kuin siviilipuolellakin, myös eri instituutioiden twinning-toimet ja myöskin eri maiden ja osallistujien kapasiteetin valmistaminen ja myöskin eh, erilaisten varusteiden yhdistäminen mm, esimerkiksi siihen tyyliin kuin Malissa, kun haluttiin toimittaa sinne koulutusjoukolle lisää laitteistoa turvat kysymyksen. Tämä asia on siis varsin auki ja kuten aiemmin jo sanoin, niin tarkoituksena ei ole millään lailla luoda suljettua toimintaa, vaan päinvastoin haluamme olla mahdollisimman avoimia ja inventoida toimia Grimkon tavoin, pyrkiä näkemään porsanreijät ja taas sitten ottamaan ne huomioon ja suhteuttamaan ne siihen, mitkä ovat painopisteemme. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Nyt voin sanoa, että varmasti alivaliokuntamme seuraa kehitystä. Varmasti voimme tulevaisuudessa keskustella uudestaan tästä yhteistyöstä. Kiitos oikein paljon, hyvät herrat. To the next uh, item. I think, uh... Nyt siirrymme esityslistalla seuraavaan kohtaan. Se on varmasti kiinnostava, ehkä jännittäväkin keskustelu. Varmasti saadaan värikästä keskustelua paneelin ja jäsenten kesken. Aiheena on ohjuspuolustus, tilannekatsaus. Meillä on kaksi puhujaa. Herra Roberto Sadra, Naton balististen ohjusten puolustusyksikön johtaja, ja herra Nikolai Kotsunov Venäjän, joka tekevä pysyvä edustaja Natossa. Kutsuimme myös mukaan herra Franz Klehikin, joka on tutkimusosastolta. Ja Clegg, pyytäisin, että te voisitte vetää yhteenvedon. Mr. Zadra. Pidemmittä puheitta antaisin puheenvuoron Roberta Sadralle – missä mennään tällä hetkellä? Toivon, että voitte kertoa siitä ohjuspuolustuksen osalta. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Kiitos oikein paljon. Kuinka pitkään voin puhua? Yleensä puhumme, pyydämme anteeksi panelisteja, puhuja puhumaan kahdeksan tai kymmenen minuutin ajan ja sen jälkeen teillä on mahdollisuus vastata vielä jäsenten kysymysten jälkeen. Kiitos oikein paljon. Selvä. Minulla on nyt kyseenalainen kunnia olla johtamassa keskusteluita ohjuspuolustuksesta ja neuvotteluita Venäjän kanssa. Ja jos yhteenvedonomaisesti voisin kertoa, missä nyt mennään, haluaisin esittää muutaman kannan, ehkä neljä. Mikä tilanne on nyt Natossa? yhteenvedonomaisesti. Tähän mennessä kaikki on ihan hyvin, näin voidaan sanoa yhteenvedonomaisesti. Naton työ etenee suurin piirtein aikataulussa. Tiedätte varmasti, että Lissabonin huippukokouksen jälkeen vuonna 2010 puolitoista vuotta myöhemmin Chicagossa NATO julisti olevansa tällainen väliaikainen toimiva taho, joka on operationaalisesti tärkeä asia, eli toimitaan nyt niiden mahdollisuuksien mukaan, joita on Euroopassa ohjuskilven osalta. Niin välineen, jotka on nyt käytössä. Tämä on tunnustus oikeastaan Natolta siitä, että emme pysty suojelemaan kaikkia kaikelta. Meillä on rajalliset valmiudet tällä hetkellä. Periaatteessa yksi laiva Välimerellä ja yksi tutka Turkissa, ATPN 2 ja sitten tietenkin valvonta-aspekti joka on Ramsteinissa Saksassa siellä päämajassa. Ja toinen seikka, mihin Natossa ollaan menossa ja koska päämäärään päästään. Tavoitteena Natossa on, että suojellaan kaikkia eurooppalaisia kansallisia, kansallisia alueita ja joukkoja – tässä menee luultavasti, ei muutama vuosi, vaan loppu tästä vuosikymmenestä. YKsta, anteeksi Yhdysvalloista, EPAA-vaiheet 1, 2 ja 3 lähestymistavan osalta. 1, 2 ja 3, niitä on tarkoitus täytäntöönpanna vuonna 2018, siis tuota vaihetta kolme. Mutta enemmän pitäisi tehdä, jotta valmiudet ovat vähän vankemmat. Kun nyt Lissabonissa on puhuttu valmiuksien kehittämisestä ja sitten puhuttu tästä väliaikaisesta tilanteesta, niin seuraava vaihe on se, että lopulta päästään siihen, että valtioiden ja hallitusten päämiehet pystyvät puhumaan operationaalisista valmiuksista ja valmiuksista myöhemmin ne saadaan täysin operationaalisiksi. Meillä on omat lyhenteet näille termeille. Se koska ja miten NATO päästee seuraavalle, seuraavan vaiheeseen operationaalisiin valmiuksiin. Näistä aiheista keskustellaan vielä. Monet asiat ovat keskustelun kohteena. Monet asiat on otettava näissä keskusteluissa huomioon. Valmiudet varmasti, mutta samantyyppisesti tai varmaan yhtä tärkeää on valvontajärjestelyt ja tietenkin monet muut sotilastoimien osalta tärkeät kysymykset on otettava huomioon. Kolmanneksi kansallinen osallistuminen – Naton kautta. Selitän vain, vaikka varmasti tiedättekin, että Nato, tämä yhdessä rahoitettu osuus liittyy valvontaan. Noin miljardista eurosta puhutaan vuosikymmenen aikana. Sitä rahoittavat kaikki 88 liittolaista. Tärkeää on se, että sensorit esimerkiksi rahoitetaan kansallisesti. Nämä ovat vapaaehtoisia kansallisia maksuja. Muuten yhdessä maksetaan tuosta valvontayksiköstä, mutta kaikki muut tulee joko kansallisista tai monikansallisista ohjelmista. Lisäksi, kuten sanoin, muut kansalliset panokset olisivat hyviä, jotta voitaisiin vahvistaa valmiuksia kaiken kaikkiaan. Tiedämme, että liittolaiset pohtivat osallistumista – ja odotamme, että näitä lisätarjouksia saadaan käyttöön vähitellen. Tämä tietenkin mahdollistaa monenvälisen yhteistyön tämän älykkään puolustuksen yhteydessä myös. Neljäs ja viimeinen kohta, niin ehkä hankalin osio. Minulla on tässä arvon kollega pöydän ääressä myös, joka voi puhua aiheesta yhteistyö Venäjän kanssa. Lissabonissa Vuonna 2010 oli periaatteessa, kuten nähdään Lissabonin asiakirjan ylistuksessa, siellä on kahtalainen tavoite. Toisaalta oli päätös, jolla kehitetään Naton valmiuksia. Toisaalta NATO teki tarjouksen Venäjälle tehdä yhteistyötä ohjuspuolustuksen osalta. Jos tekisin yhteenvedon tästä tilanteesta, niin tähän kahtalaiseen tavoitteeseen ei ole vielä ei ole päästy. Naton hanke etenee, mutta Naton ja Venäjän yhteistyö ohjuspuolustuksen osalta ei oikein etene. Nato-Venäjä-yhteistyöryhmän puheenjohtajana voin sanoa, että vuosi 2013 on ollut turhauttava vuosi minulle eikä yksinomaan minulle. Ja voin sanoa, että syynä on se, että NATO-Venäjän huippukokouksesta 2010 tuli joukkotehtäviä kehitellä yhteisiä analyysejä tulevaisuuden yhteistyöpuitteista. Tämä työ on nyt jumissa. Ja toinen tehtävä, joka Lissabonissa saatiin Naton ja Venäjän yhteistyöstä. On TMD-yhteistyö. Meillä oli toimia viime vuonna Saksassa ja nyt tämä hanke on jämähtynyt paikoilleen. NATO on 28 liittolaisen kantana sanonut Naton ja Venäjän huippukokouksen yhteydessä, että – voitaisiin luoda Venäjän kanssa yhteisiä tällaisia ohjuspuolustuskeskuksia ja myöskin ajaa tällaista ohjuspuolustusavoimuushanketta. Näitä kahta ulottuvuutta ei ole pystytty tutkimaan niin yksityiskohtaisesti kuin olisin toivonut. Joitain alustavia keskusteluita on ollut, mutta emme ole oikein pystyneet etenemään, joten ihan pähkinänkuoressa mikään ei oikein etene tässä. Minä olen tämän ryhmän puheenjohtajana nyt myöskin olette odottelevalla kannalla. Toivon, että tämä työ lähtee paremmin uudestaan liikkeelle ja voidaan löytää yhteinen tie eteenpäin ja löytää kompromisseja näiden näkymyserojen osalta. Näkymyserot ovat sellaisia, että keskustellaan yhteisestä järjestelmästä – tai kahdesta erillisestä, mutta koordinoidusta. Ja sitten Venäjä pyytää tällaisia oikeudellisia turvatakuita tai varmennuksia. Tässä ei päästä eteenpäin. Kolmen vuoden ajan NATO on tarjonnut yhteistyön mahdollisuuksia Venäjälle ohjuspuolustuksen osalta, mutta mitä läpimurta ei ole vielä saatu aikaiseksi. Tällä hetkellä, vaikka yleensä olen optimisti, niin en suhtaudu erityisen optimistisesti tähän tilanteeseen – Tiedän, että emme pysty edistymään, jos ei päästä kahdenvälisesti Yhdysvaltain ja Venäjän kanssa sopimaan etenemistavasta. Tämä on tärkeää Venäjän Naton yhteistyössä. Kahdenvälisyyttä ei voida korvata NATO-yhteistyöllä. Tässä taisi olla kaikki tältä erää. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Meillä on keskustelun mahdollisuus vielä Suurlähettiläs, kuten tiedämme, joitain ongelmia tähän hankkeeseen liittyy venäläisten poliitikkojen ja hallituksen puolelta. Monet Venäjän virkamiehet ovat esittäneet huolenaiheita. Pyytäisin teitä nyt esittämään Venäjän kannan tässä yhteydessä. Olkaa hyvä. Thank you, <coughs> Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. On ilo olla täällä. Tämä on kunnia toimia yhteistyössä kollegani kanssa. Teemme tiivistä yhteistyötä ja se, mitä Robertus tässä sanoi yhteistyöstämme, heijastelee todella tilannetta. Ensinnä haluaisin kuitenkin muistuttaa 2010 Brysselin foorumista maaliskuussa, kun Anders Fogh Rasmussen, Naton pääsihteeri, eh, ehdotti, että lähdetään eh, rakentamaan yhteistä ohjuspuolustusta, tällaista yhteistä eh, turvallisuuskattoa, joka rakennettaisiin yhdessä, jota kannateltaisiin yhdessä, jossa toimittaisiin yhdessä. Ja se olisi, olisi täysi osa, kokonainen osa sillä tavalla, että että kaikki jakaisivat nämä kulut sekä tuotot. Ja me otimme onkeemme tästä tarjouksesta ja tämä johti sitten äh, Lissabonin huippukokouksessa vuonna 2010 julkilausumaan äh, ohjuspuolustusyhteistyöstä niin, että nämä tehtävät tulivat tässä jo esillekin ja tarkoituksena oli siis luoda kehys tällaiselle ohjuspuolustusyhteistyölle ja äh, just kilpiyhteistyölle. Mutta valitettavasti asiantuntijakeskusteluissa pian huomattiin, että näkemykset ovat hyvin erilaisia Naton ja Venäjän välillä. Äh, Medvedev ehdotti, että olisi yhteinen järjestelmä, joka pohjaisi yhteiseen äh, alueiden ja kansalaisten puolustamiseen ballistisia ulkopuolelta tulevia ohjuksia vastaan. Ja tarkoituksena oli siis järjestää siis tällainen yhteinen katto Naton ja Venäjän kanssa, jotka ovat toimineet siis tasaveroisina kumppaneina. Toisaalta sitten tässä artikla viitosen pohjalta NATO-sopimuksessa todettiin, että yhteistyö työ voisi pohjata vain erilliseen, mutta koordinoituun lähestymistapaan. Ja tämä tarkoitti siis sitä, että pitäisi olla kaksi kattoa vierekkäin, ikään kuin kaksi tällaista puolustusjärjestelmää vierekkäin. Ja tämä kahtalainen lähestymistapa on nyt ollut Venäjälle todella kynnyskysymys. Se, että tämä järjestelmä luotaisiin Euroopassa, mukana olisivat Yhdysvallat ja NATO-maat, ja tämä varmasti veisi pohjaa pois sitten Venäjän osallistumiselta. Samanaikaisesti pian Lissabonin huippukokouksen jälkeen keskustelut NATO ja Venäjän välillä alkoivat jumittua. Ja kuitenkin pystyimme tekemään maaliskuussa 12 tällaisen harjoituksen, jossa tutkittiin näitä alueellisen ohjuspuolustuksen elementtejä ja se osoitti sen, että tällaisen ohjuspuolustuksen vaikuttavuus voisi johtaa operaatioiden lisääntymiseen. Ja totesimme, että Naton malli näistä kahdesta koordinoidusta pohjois- ohjuspuolustusjärjestelmästä vei pohjan pois Venäjän lähestymistavalta, että käytettäisiin tällaista yhteistä järjestelmää. Ja tämä osoitti myöskin, että tämä yhteinen järjestelmä olisi paras. Mutta kun sitten yritimme tätä sitten tutkia vielä tuon toimintaraportin jälkeen, niin tietyt NATO-maat eivät tätä asiaa hyväksyneet. Ilmeisesti tämä ei sopinut näiden maiden poliittiseen tilanteeseen siis eh, näistä keskustelusta seurauksena eh, eh, siis jouduttiin liikkumattomuuden tilaan, kuten Roberto aivan oikein tuossa sanoi, ja ähm, mitään edistystä ei ole ollut ainakaan yli vuoteen. Ja Lissabonin sopimus siitä, että tehtäisiin tällaisesta operaatioiden kehyksestä jonkinlainen analyysi, mutta näkymät ovat kuitenkin aika kielteiset. Ja tämä on yksi puoli tätä asiaa, keskustelut yhteistyöstä, siis joissa oli tarkoitus sopia yhteisistä toimista ohjuspoluksen eteen, ja ne eivät ole siis johtaneet mihinkään tulokseen. Tässä yhteydessä toinen puoli tästä keskustelusta tulee näkyvämmäksi. Ja kysymys on siis siitä, entistä enemmän on todisteita siitä, Yhdysvallat, NATO voivat olla uhka Venäjän strategisille voimille. Ja tämä voi johtaa vakaviin seurauksiin niin Euroopassa kuin myöskin aivan globaalilla tasolla. Nimittäin on muistettava, että on olemassa side riippuvuus strategisten offensiivisten hyökkäysaseiden ja toisaalta strategisten puolustusaseiden välillä. Ja tämä näkyi juuri 2010 Venäjän ja Yhdysvaltain välillä. tämä osoittaa, että jos yksi osa haluaa lähteä suurentamaan puolustusvoimavarojaan, niin silloin se myöskin vie tai vaikuttaa toisen osapuolen ydinvoima, ydinasevoimavaroihin. Ja tämä saattaa johtaa siis näiden ydinasevarastojen suurenemiseen. Ja tämä vaikuttaa myöskin turvallisuuteen, vakauteen, tulee vähemmän vakautta, vähemmän arvattavuutta, vähemmän ennakoitavuutta, vähemmän vakautta ja jopa voidaan lähteä asevarustelukilpaan mitä tulee sitten muihin maihin, on raportoitu, että Kiina äh, pyrkii vastaamaan äh, myöskin näihin yhdin äh, aseponnisteluihin, erityisesti Yhdemeren alueella, ja tämä osoittaa, että myöskin muut alueet, muut maat tuolla alueella toimivat ja lyövät alueella sellaista dynamiikkaa, jossa tilanne on sitten johtanut siihen tilanteeseen, joka nyt olemme nähneet. Mutta palataan takaisin Eurooppaan. Turvallisuuskonferenssi Moskovassa tänä vuonna ja myöskin viime vuonna antoi meille mahdollisuuden esittää laskelmia, jotka osoittavat, että Naton ohjuspuolustusponnistelut Euroopassa asettavat todella Venäjän ydinpelotteen kyseenalaiseksi vaaraan ja sen takia juuri Yhdysvaltain Naton suunnitelmat ohjuspuolustuksen lisäämiseksi ovat huolenaiheemme. Tähän liittyy kolme keskeistä voimavaraa, jotka aiheuttavat meille huolta. Lisäksi myöskin Yhdysvaltain suunnitelmat ottaa huomioon, ottaa mukaan tällainen merivoimavara, pohjoisilla merialueilla, erityisesti Naton ja Yhdysvaltain alukset voisivat Venäjälle aiheuttaa huolta. Ja tässä haluan kiinnittää huomionne Iranin ydinainekeskusteluihin Genevessä. Selkeä uhka Iranista on otettu syyksi siihen monta kertaa, minkä takia Euroopan pitäisi tällainen ydinohjuspuolustus saada aikaisesti, kuten Venäjä on todennut. Jos tämä pannaan täytäntöön oikealla tavalla, niin silloin varmasti myöskin tämä ydinasevarustelu Euroopassa alkaa. Ja jos toiminta jatkuu vielä tämän jälkeen, niin Venäjä varmasti myöskin lisää toimintaansa, koska mitään muita valtioita Euroopan lähellä ei ole, joita vastaan tällainen järjestelmä voisi olla suunnattu. Meidän pitäisi siis tässä nyt käyttää mielikuvitusta, jos, jotta puhutaan vaikkapa siitä, että Pohjois-Korean ohjukset uhkaavat Eurooppaa. Ja tässä tilanteessa on sitten mielenkiintoista nähdä, kuinka Yhdysvallat tulee reagoimaan 2009 Prahan puheessaan Obama totesi, että Iranin uhan eliminointi vie pois veturin tältä ohjuspuolustukselta Euroopasta. Ja haluaisin korostaa sitä, mitä monet riippumattomat asiantuntijat ovat sanoneet, että siitä, kuinka eri tahot ovat toimineet tähän mennessä. Emme ole vielä nähneet mitään selkeitä vastaehdotuksia jotka toteaisivat, että me olemme väärässä ja jotka osoittaisivat, että me olemme erehtyneet. Sen sijaan Yhdysvallat, NATO selkeästi ovat nyt ottaneet sellaisen lähestymistavan, jota Roberto tuossa äsken juuri kuvaili. Mutta mitä tulee äh, ohjuspuolustusratkaisuun, niin on hyvin tärkeää, että Venäjä saa kestävät takeet siitä, että Yhdysvallat ja NATO, Yhdysvaltojen Naton äh, ohjuspuolustusponnistelut eivät millään lailla vie äh, pohjaa pois Venäjän strategisilta peloteponnisteluilta. Ja nämä takeet, jotka pohjaisivat selkeille sotilaallisteknisille perusteille, ne on saatava täysin linjaan äh, sen kanssa, että äh, tällainen rajallinen ohjusuhka äh, voisi tulla Euroopan ulkopuolelta. Sitten lopuksi vielä, kun muistetaan se, että Euroopassa kehitetään ohjuspuolustusjärjestelmää, ohjuskilpijärjestelmää, niin silloin pitäisi miettiä tietysti Eurooppaa kokonaisuutena ei pelkästään sillä lailla, että ajatellaan EUta tai NATO-maita, vaan myöskin on muistettava monet muut eurooppalaiset maat unionin ulkopuolella. Ja tässä yhteydessä se, että pannaan täytäntöön tämä turvallisuuden jakamattomuusperiaate, kaikkien Euro- Euroopan, johon kaikki Euroopan valtiot ovat sitoutuneet, niin se tuntuu olevan mielestäni entistä asianmukaisempi kuin koskaan aikaisemmin. Kiitos. Thank you very much. Oikein paljon kiitoksia. Nyt jäsenillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Edustaja Koppa. Kiitos. Kiitos oikein paljon näistä alustuksista. Tämä ei ole varmaankaan helppo keskustelun aihe nyt puhua tästä ohjuskilpikysymyksestä. Minun kysymykseni on herra Kosunoville. Me seurasimme tarkkaan tuoreita kannanottoja Iranin neuvotteluiden tai neuvottelutulosten jälkeen. Nytkö ajatellaan, että enää ei ole Iranista tulevaa uhkaa ehkä tällä. Tämä oispuolustusjärjestelmä ei ole enää tarpeen. Eikö nyt ole vähän varhaista ajatella, ettei Iranista kohdistu enää uhkaa? Me olemme seuranneet hyvin tarkkaan tätä sopimusneuvotteluasiaa Euroopan parlamentissa, mutta me tarvitsemme mielestäni nyt vähän aikaa, jotta voimme selvittää, noudatetaanko kaikki sopimus, kaikkia sopimuslausekkeita. Pahoin pelkään, että Venäjä on loikannut nyt vähän liian nopeasti eteenpäin tämän sopimuksen osalta. Toivoisin teiltä reaktiota. Kiitos. Kiitos paljon sitten Grunberg, olkaa hyvä. Thank you. I'd like to continue. Haluaisin jatkaa tästä NATO-Venäjä-kysymyksestä ja ohjuskilpiyhteistyöstä. Nämä kaksi erillistä äh, ohjuspuolustusta. Ajatuksena varmastikin oli se, että olisi ollut integroitu systeemi ja tässä Korsunov aivan oikein viittasi kohtaan viisi, että olisi kaksi erillistä sen sijaan, että olisi yksi yhteinen integroitu järjestelmä onkohan tämä todellinen syy vai onko muitakin syitä? Ja haluan ottaa esille kysymyksen teknologian siirrosta. Jos on yksi integroitu ohjuspuolustusjärjestelmä, niin se tarkoittaa varmasti myöskin sitten yhdysvaltalaisilta venäläisille tehtävää teknologista siirtoa. Ja ilmeisesti amerikkalaisilla on syynsä olla tähän suostumatta. Mitä mieltä olette siis siitä, onko kohta viisi, siis artikla viisi todella tämä varsinainen syy? Toisekseen tässä nämä juridiset poliittiset takeet, kysymys siitä, onko ohjuspuolustus nyt todella kohdattu, kohdistettu kohti Venäjää vastaan. Venäjä on vaatinut juridisia takeita Natolta ja Yhdysvalloilta ja ne ovat halunneet antaa vain poliittisia takeita. Haluaisitteko kommentoida myöskin tätä kysymystä myös Naton puolelta? Kiitos. Paljon kiitoksia. Edustaja Terho, joka tiedoksenne on esittelijä mietinnön osalta, jonka osalta työ alkaa ihan pian ohjuskilpi Euroopalle poliittiset ja strategiset merkitykset. Edustaja Terho, teidän puheenvuoro. Kiitos. Jatkaisin samasta aiheesta oikeastaan kuin aikaisempi puhuja. En ihan täysin ymmärtänyt ongelmia, joita kohtaatte neuvotteluissa. Osapuolet tuntuvat ainakin retoriikan osalta olevan hyvin halukkaita tekemään yhteistyötä, mutta mitä konkreettisesti siellä tapahtuu neuvotteluissa ja minkä tyyppisiä ratkaisuja voisitte kuvitella? Herra Kosunov sanoi, että takeita tarvitaan. Minkälaisia konkreettisia takeita tarkoitatte, että tarvitsisitte vastapuolelta? Kiitos. Kiitos edustaja Terho. Ja sitten edustaja Semka, aikaisempi Puolan puolustusministeri. To ja po pierwsze chciałem bardzo serdecznie podziękować. Kiitos. Haluan kiittää teitä heti kärkeen. Kiitokset siitä, että meillä on tämä mahdollisuus kuulla erilaisia näkemyksiä tähän aiheeseen. Tämä on mielestäni erinomainen asia. Sitten useita kysymyksiä haluaisin esittää. Ensinnäkin keskustelussa täytyy alkuun ottaa huomioon se, kuinka arvioidaan uhat jotka eivät pelkästään ole tällä hetkellä olemassa olevia, vaan joita saattaa myöskin ilmaantua tulevaisuudessa. Ja tästä syystä kysymykseni onkin tämä. Minusta tuntuu siltä, että on olemassa erilaisia näkemyksiä ja nyt kohdistan puheeni herra Zadralle ja Naton Venäjän suurlähettilälle. Mikä on teidän määritelmänne tulevista uhkista, kun ajatellaan useita seuraavia vuosia? Ja syyni kysymykseen on se, että olemme todistaneet hyvästi muuttuvaa tilannetta Irakin Iranin ja Irakin tilanteet esimerkiksi tulevat kysymykseen. Keskustelut osoittavat, että vuosi sitten oli olemassa todellinen uhka ja kenties se on vielä huomisenkin uhka. Siis kysynkin, mikä on määritelmänne tulevista uhkista. Toinen kysymys Venäjän suurlähettiläälle. Te olette sanoneet, sanonut, että ojuskilven toiminta heikentäisi teidän voimavaranne, tätä pelotevoimavaranne, siis pelotemahdollisuutenne tässä heikkenisi. Ja kysymys on juuri tästä pelotevoimavaroista. Mm, voisitteko hiukan perustella, miksi näin tapahtuisi, koska Naton päämajassa sanotaan ihan eri lailla. Sanotaan, että tämä ei ole ohjuskilven tavoite, vaan ohjuskilpi voidaan suunnata kohti eri kohteita. Ja kolmas kysymys vielä. Tiedämme, että ohjuskilvellä on useita vaiheita. Jos olisi yksi yhteinen kilpi, niin katasiko se vain ballistiset ohjukset vai kat- vai pystyisikö se myös vaikuttamaan sellaisiin ohjuksiin, jotka, joiden kantama on lyhyempi, jotka lentävät matalammalla? Kiitos. Ja sitten uusi Kroatian jäsen. Olkaa hyvä ensimmäistä kertaa, saatte puheenvuoron täällä. Olkaa hyvä. Kiitos paljon. Ensin haluaisin kiittää alustuksistanne, hyvät herrat. Lyhyesti esittelisin itseni. Olen uusi Euroopan parlamentin jäsen. Aikaisemmin olin Naton parlamentaarisessa kokouksessa Kroatian edustaja, joten kysymykseni olisi herra Kosunoville. Esitykseni loppupuolella puhuitte siitä, miten tärkeää Naton ja Venäjän suhde on maille EUn ulkopuolella. Maani on hyvin läheisesti yhteyksissä Länsi-Balkanin maihin ja Naton sisällä pyrimme todella läheiseen suhteeseen näiden maiden kanssa. Kysymykseni kuuluu, miten tämä vaikuttaa Länsi-Balkanin turvallisuustilanteeseen. Kiitos. <clears throat> Kiitos paljon. Ehdottaisin, että suurlähettiläs Kosunov saa puhua ensin 5-6 minuuttia, jos teille sopii. Olkaa hyvä. So many questions, not easy to follow. Näin monia kysymyksiä, äh, vaikeita kysymyksiä, mutta aloittaisin kuitenkin ensiksi Rovakopan kysymyksestä. Onko ennen aikaista äh, vetää johtopäätöksiä kuten Lavrov on sanonut siitä, että Iranin kysymys on nyt ratkaistu eikä ole tarpeen mm, lähteä tällaista Naton tyyppistä ohjuspuolusta rakentamaan. No tietysti tämä on ennenaikaista. Kysymyshän on vasta prosessin alkuaskeleista, neuvotteluista. Mutta jos näemme, että uusia uhkia Iranista – ilmenee, niin olisiko se sitten syy tällaisen järjestelmän rakentamiseen Eurooppaan? Pohjois-Korea on myös kauempana. Varmasti, varmasti myöskin siellä Tyynemeren alueella on Pohjois-Korealle tiettyjä uhkia, mutta ei Euroopassa. Sitten nämä strategiset kysymykset tästä Landenin strategisten tutkimusten keskuksesta. Se totesi, että Iran ei saa ballistisia mannaten välisiä ohjuksia ainakaan neljään viiteen vuoteen. Tämä kommentti siis tuohon kysymykseen, jonka esititte. Sitten artikla 5. No, pidämmekö me sitä Venäjällä pääsyynä, esteenä siihen, että ähm, NATO haluaa tällaista yhtä yksittäistä ohjuspuolustusta. No, riippuu siitä, kuinka tämä asia tulkitaan, kuinka artikla 5 tulkitaan, sillä ymmärrämme oikein hyvin, että sehän jo, tämä sopimus on nyt 60 vuotta vanha. Jos ajatellaan, että NATO-maat ovat Afganistanissa ja sitten joku NATO-maa osallistuu rahallisesti tai logistisesti joihinkin joukkojen lähettämiseen, joka sitten takaa niiden turvallisuuteen, turvallisuuden, niin onko tässä sitten kysymys turvallisuudesta vai ei? Niin että tämän kysymys liittyvät tähän myöskin. Ja sitten teknologian siirto. En usko, että amerikkalaiset ovat innokkaita tai haluavat siirtää mitään teknologiaa edes eurooppalaisille. Tämä on aika äh, herkkä, arkaluontoinen kysymys. Ja äh, tämä ehdotus, että olisi yksittäinen järjestelmä, ei se, että saataisiin teknologia Amerikalta äh, on tässä kysymyksessä. Amerikkalaiset ovat oikein hyviä paikantamaan näitä ilmakehän ulkopuolisia vaiheita. Meillä on taas sellainen järjestelmä, joka pätee alemmalle tasolle ja se voisi auttaa NATOa sen voimavaroissa toimimaan tehokkaammin. Niin että en usko, että, että, että millään lailla on edes odotettu, että amerikkalaisilta olisi tulossa mitään teknologian siirtoa. Mutta Roberto ehkä vastaa tähän kysymykseen myös. Sitten poliittiset takeet. No, tietysti ne ovat tärkeitä, mutta ne ovat aika mm, muuttuvia. Jos uusi hallinto tulee valkoiseen talon McCain tai joku muu, niin saattaa olla, että tilanne muuttuu. Ainakin mm, mitä äh, sitten juridisesti saisimme näitä takeita, niin se varmasti tekisi suhteistamme kestävämmät ja vakaammat ainakin joksikin aikaa. Miksi ja minkälaisia turvallisuustakeita toivoisimme? No hyvin laajat takeet haluaisimme, että ne tulisivat syvemmältä kuin mitä nämä poliittiset vakuuttelut ovat, että tämä järjestelmä ei ole suunnattu Venäjää vastaan. Haluaisimme äh, saada jonkinlaisen sopimuksen paperille, kuinka paljon tällaisia taisteluohjuksia NATO tarvitsee etelän rajallisen uhkan kontoudumiseksi 100 tuhat, mihin ne sijoitettaisiin, riittäisikö se ja niin poispäin, käytettäisiinkö niitä. Mutta äh, äh, ohjusten puolella äh, tällaisia havaintojärjestelmiä ilmeisesti on tarkoitus sijoittaa Romaniaan ja Puolaan epäilemättä. Tämä tarkoittaa sitä, että siis pyritään torjumaan eteläisiä uhkia, ei siis varmastikaan Pohjois-Koreasta tulevaa uhkaa. Ja me lähdemme siitä, että tämä arkkitehtuuri Euroopan ohjuspuolustuksessa on asia, josta keskustelemme ja suunnittelemme ja olemme jo aloittaneetkin Anders Fogh Rasmussenin kanssa vuonna 2010. Rakennamme yhdessä ja tuemme yhdessä, jaamme myöskin kuluja yhdessä, mutta valitettavasti kehitys tämän jälkeen on osoittanut, että äh, Naton puolella asiat ovat kehittyneet äh, vähän toisen suuntaan valitettavasti. Sitten nämä uhkien arvioinnit, se on hyvin tärkeää ohjuskysymyksessä, mutta tietääkseni ainakin NATO-maissa on eri mielisyyttä tässä asiassa. Uh, Sitten kysymys Balkan, NATO, Venäjä yhteistyöstä, jos nyt ymmärsin oikein nämä seuraamukset ja sen vaikutukset Balkanin alueeseen. No, mm, Balkanin alue ei ole kovin läheinen alue Venäjälle. Jotkut maat haluavat liittyä NATOon. Serbialla taas on tiettyjä varaumia mutta toisaalta tunnemme nyt lausunnon Naton pääsihteerin tekemän lausunnon, jossa todettiin, että kaikki alueet pitäisi saada integroiduksi tähän atlanttiseen rakenteeseen. Jos Serbia on nyt tehnyt varamia tältä osin, niin tietysti sitten äh, tämän maan äh, näkemystä tuota huomioon, ähm, kun kysymys on näinkin korkeasta ähm, äh, henkilöstä kuin pääsihteeristä, joka on tietysti myöskin NATO-Venäjän neuvoston puheenjohtaja samanaikaisesti. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Herra Sadra, haluatteko tekin kommentoida? ja kommentoida myös suurlähettilään vastauspuheenvuoro ehkä. Kiitos yhteenvedonomaisesti. Toivon, etten ole jättänyt mitään kysymystä huomiotta. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että korkeammalla poliittisella taholla on ollut poliittinen julkilausuma, jonka mukaan ohjuspuolistusta ei ole suunnattu Venäjän suuntaan. Eikä se tee siis tyhjäksi Venäjän toimia tai pelotteita. Tämä on Naton valtioiden päämiesten julkilausuma. Tunnustan sen, että on pyydetty juridisia oikeudellisia takeita, mutta minä esittäisin, että korkeimmalta poliittiselta tasolta 28 valtion kannanotto on kyllä jo melko tiukka kanta ja hyvä tae. Toiseksi tiedätte hyvin, että kyynikot sanovat, että nyt halutaan ABM-sopimus takaisin takaoven kautta kahden valtion allekirjoittama se oli. Ja tämä on yksi kysymys, voidaanko se sopimus ottaa nyt takaoven kautta uudestaan. Tiedän, ongelmia. Ainakin yksi 28 liittolaisista sanoisi ei. Ja sitten Natona emme yleensä ole onnistuneet niin hyvin siinä, että saadaan oikeudellisia asiakirjoja parlamenttien kautta. Ratifiointi ei yleensä ole asia, jossa NATO on osoittanut vahvuuksiaan historiallisesti. Toiseksi olen sitä mieltä, että emme ole koskaan olleet niin lähellä tilannetta, josta päästään omista varoista, varjoista eroon. Lissabonin yhteydessä saatiin vähän uutta pontta tähän. Nyt en näe sitä, mutta koska emme ole olleet näin lähellä, sen sanoisin. Luottamuksen puute on edelleen keskeisin ongelma. Sanoisin, että keskustelu, jota nähdään lehdistössä, on usein väärää keskustelua koskaan väärin sanoa, että Naton toimet estäisivät Venäjän pelotteen käytön. Sanoittekin puheenvuorossanne, puhuitte siitä, että Yhdysvallat ja NATO ohjuspuolustuksen osalta, mutta kyse ei ole ainoastaan siitä, kyse on avaruudesta, maailmanlaajuisista toimista. Kaikki nämä kysymykset yhdistyvät. Jos niitä katsotaan yhdessä, niin ymmärrän paremmin Venäjän kannan. En niinkään, jos katsotaan ainoastaan NATOa ja tuota neljää vaihetta, niin kyse on hyvin pienestä osiosta, jos ajatellaan strategisen pelotteen tuhoutumista Venäjän puolelta. Kyse ei ole isosta asiasta käsitykseni mukaan. No, seuraavaksi, mitkä ovat aidot ongelmat siellä edustaja Terholle. Ongelmat, jotka kohtaamme on se, että asiakirjojen osalta ollaan nyt jumissa, neuvoteltujen asiakirjojen osalta yhteinen analyysi. En tiedä kuinka monta kertaa sitä on uudelleen käsitelty. 20 kertaa suurin piirtein. Se on asiakirja, jossa on valtavasti tekstiä sulkeissa tai yliviivattuna tai muuten. Emmekä pääse näistä ongelmista eroon, koska nämä, nämä virkkeet heijastelevat erimielisyyksiä. Se on yksi asia, josta nähdään edistyksen puute, se, että nyt ollaan jumissa. Sama koskee tietokone tuettua harjoituksesta raportointia. Sitä ei saada nyt loppuun samoista syistä. Venäjä antaa oman tulkintansa – että harjoitus, joka järjestettiin ja kuultiin se nyt arvon kollegalta, että se osoittaa, että yhdessä voidaan toimia paremmin ja muiden osallistuneiden vastaus on se, että on hyvin varhaista tulla tämän tyyppiseen lopputulokseen yhden yksinkertaisen harjoituksen pohjalta. Ja vielä on tehtävä lisää, että päästään lopputulokseen. Tämä ihan lyhyesti siis tulkintaongelmat, joita meillä nyt on. Uhan kysymys. Tuskin minun tarvitsee Iranista puhua. Yksinkertaisesti sanon, että NATO ei yhdessä osoita sormella mitään yksittäistä valtiota. Toiseksi edustaja Koppa taisi viitata siihen, että tämä ei ole tällainen Tom ja Jerry, että vuorotellen näytetään ja piilotetaan jotain. On hyvin kannustavaa nähdä, että Iranin osalta on nyt edistystä ydinohjelman, ei ainoastaan ohjusohjelman, vaan ydinohjelman osalta. Kaiken kaikkiaan tämä on hyvin kannustava edistystä. Ja kannanottoja myös valtioiden päämiehiltä, jotka sanovat, että jos uhka muuttuu, niin NATO myös sotaut, so, sopeutuu uuteen tilanteeseen, joten ei sitä jätetä täysin huomiota. En linkitä tätä suoraan mitenkään Iraniin, koska kuten sanoin, Natolla ei ole yhteistä linjaa siinä, että osoitetaan jotakuta. Yksittäiset liittolaiset ehkä tekevät, mutta ei Nato yhteisönä. Siksi ohjuspuolustus on siis syntynyttä ohjusuhkaa vastaan kaiken kaikkiaan. Unohdinko jotain? Niin, artikla 5 keskustelut. Jälleen kerran mielestäni hiukan keinotekoista väärää keskustelua. Joskus kuulen, että liittolaiset sanovat, että me emme voi tätä tehdä teidän kanssa, Venäjän kanssa, koska ette ole Naton jäsen. Kyllä minä toki tunnustan, että Venäjälle Naton jäsenen käyttäisi tuota argumenttia sinänsä, mutta samalla on todettava, että myöskin Venäjä esittää ihan saman kantan, kannan. Korkean tason virkamiehet Venäjällä ovat usein sanoneet, että kukaan muu kuin Venäjä ei ole vastuussa Venäjän alueen suojelemisesta. Eli aivan sama tilanne nyt molemmilla osapuolilla molemmin puolen sanotaan, että emme voi tehdä tuota artikla viiden takia. Venäjä sanoo, että kukaan ei ole vastuussa meidän omasta turvallisuudestamme. Mitä tästä nähdään? Keskeisimmät kysymykset ovat edelleen luottamukseen liittyvät. Ja siksi päästään tuohon kommenttiin takaisin, miten päästään omista varjoista eroon. Ja lopuksi yksi seikka keskeistä Nikolai, teidän kannanotoissanne puolustuksen näkymättömyys. Esimerkiksi Venäjän virkamiesten puheessa olen kuullut tämän mainittavan ja nämä ovat sellaisia kysymyksiä, ja meidän puututtava, jotta pääsemme etenemään. En ole ihan varma. Onnistuuko se ainoastaan ohjuspuolustuksen kautta? Täytyy löytää muitakin tahoja, joilla tähän puututaan, koska loppujen lopuksi ihan Tavoitteena ei ehkä niinkään ole se, että ohjuspuolustuksesta sovitaan, vaan että sovitaan, että luotamme toisiimme ja pääsemme eroon menneisyyden varjoista. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Kuten mainitsin, meillä on herra Franz, Franz Feiheg, joka esittää yhteyden tästä keskustelusta. Kiitos puheenjohtaja. Itse asiassa tämä on haaste päättää ja nyt ottaa huomioon nämä esitykset ja kysymykset, mutta oikeastaan kolme elementtiä jäivät minulle tässä mieleen ja ehkä vielä lisään vielä oman kantani tähän. Kuten useat tässä korostivat, niin yhteistyötoimet, yhteistyön tukeminen Venäjän ja Naton välillä on pysähtynyt viimeisten vuosien aikana sen jälkeen, kun vaihdettiin lausumia, tehtiin tämä ensimmäinen harjoitus, oli yhteistä kieltä ja niin poispäin, mutta sen jälkeen mitään kehitystä ei ole tapahtunut ja kun kuuntelin tässä molempia puhujia, niin ei tarvitse varmasti odottaa suuria parannuksia tässä tulevien vuosien aikanakaan. Näin ollen on mielenkiintoista kuitenkin nähdä, kuinka, että tietyssä vaiheessa aikaa tämä luottamuksen kehittyminen tapahtuu, että takana varmasti on oltava jotakin suurempaa, merkittävämpää, joka sitten estää näiden toimien laajentamisen. Ja kuten tässä vaan oikein sanottiin, että ehkä olisi hyvä tutkia tätä asiaa vielä yksityiskohtaisemmin. Ympäristön ja turvallisuuden dynamiikka mainittiin monasti. Onko uhkia olemassa? Onko huomisen uhkia? Onko kymmenen vuoden päässä joitakin uhkia näkyvissä? Ja tässä ympäristössä tätä on hyvin vaikea sanoa. Muistutan teitä, että ohjuspuolustus ei ole mitään helppoa teknologiaa, vaan se on hyvin vaikea ala, jossa on vaikea löytää hyvä tasapaino teknologisesti, jos halutaan pitemmän kantaman järjestelmiä kehittää. Mutta tässä tilanteessa kuitenkin Iran on allekirjoittamassa tällaista rauhansopimusta tai ainakin ydinriisunta tai ydinaseiden ydin laitteiden valvontasopimus tarkoittaako että kehitys on lopettanut. Näemme tietysti, mitä tulevien kuukausien aikana tulee tapahtumaan. Erityisesti tältä osin Iranin ohjuspuolustusjärjestelmässä. Niin hyökkäys kuin puolustusvoimavarojen kehittäminen vievät aikaa. Ei niitä rakenneta vuodessa tai parissa kuukaudessa niin, että äh, pitää olla hyvin varovainen äh, sen suhteen, jos luovutaan jostakin. Ja myöskin se, mitä muut tekevät, ovat hyvin, se, mitä muut tekevät, on myös hyvin tärkeää meille kaikille. Kehitys vie puolin ja toisin vuosia ja äh, sen takia lopettaminen, että laivalle joku lintu lentelee, niin ei varmastikaan saa kevättä koittamaan saman tien. Jos sitten tarkastellaan luottamuksen rakentumista tämän ohjuspuolustuksen ulkopuolella, niin, ja tämä on vain ehdotus minun puoleltani, niin tämä saattaisi tapahtua tässä siviilisotilasyhteistyössä. On muistettava, että ohjuspuolustuksessa voimavarat ohjusten alasampumiseksi tietysti johtavat vaikutuksiin ei pelkästään vain sotilaiden tehtävä ole siivota sotkun jälkikäteen, vaan myöskin siviilivoimia tarvitaan kenttäpuhdistuksen tekemiseksi. Ja tässä NATO ja Venäjä voisivat molemmat miettiä ja tutkia mahdollisuuksia vaihtaa tietoa, suorittaa harjoituksia, luoda tällaista valvonta- ja komentojärjestelmää, koska kysymys on pelkästään vain ohjuspuolustuksesta, vaan tämä saattaisi auttaa myöskin muussa rajat ylittävässä kriisinhallinnassa, kuten vaikkapa jos kysymys on ydinonnettomuuksista tai tulvista. Tämä mielestäni heijastelee sitä, mitä olemme tässä keskustelleet ja häystin tätä vielä omalla kommentillani. All the, all the remarks, uh, of all of... Kiitos, kiitos oikein paljon kaikista huomioista. Varmasti keskustelemme tästä aiheesta tulevaisuudessa jälleen. Kiitos oikein paljon. Okay, but we are staying with the same topic uh, uh, after all the informations. Tämän kaiken jälkeen, näiden alustusten jälkeen, meillä on enemmän tietoa tästä koko järjestelmästä ja nyt siirrytään seuraavan kohtaan esityslistalla ihan sama aihe. Ohjis ohjuskilpi Euroopalle poliittiset ja strategiset merkitykset. Edustaja Sampo Terho. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair, and I will give my remarks. Kiitos, puheenjohtaja. Esitän alustukseni suomeksi, joten pyydän kaikkia käyttämään kuulokkeita. Niin, hyvät kollegat. Tässä raportissa keskityn kartoittamaan eurooppalaisen ohjuspuolustusjärjestelmän eri ulottuvuuksia uhkia ja mahdollisuuksia. Olen pyrkinyt lähestymään aihetta mahdollisimman neutraalisti. Ydiniskun uhka on Euroopassa edelleen todellinen, vaikkakin pieni. Silti vaikka ydiniskun riski on äärimmäisen vähäinen, on meidän kuitenkin suhtauduttava siihen vakavasti vaikka eurooppalainen ohjuspuolustusjärjestelmä herättää suuriakin poliittisia intohimoja niin toivon että voimme katsoa asiaa ennen kaikkea teknisestä käytännöllisestä näkökulmasta. tällä tarkoitan sitä että päätös järjestelmän rakentamisesta tai sen rakentamatta jättämisestä tulisi perustua hyvin perusteltuun tutkimustietoon ja analyysiin järjestelmän hyödyistä ja toisaalta kustannuksista päätös ohjuspuolustuksen rakentamisesta tulee siis olla käytännöllinen eikä aatteellinen. Päätöksen on perustuttava tosiasioihin ja se on tehtävä kustannushyöntyajattelun pohjalta. Ohjuspuolustus on erittäin mittava ja kallis hanke. Uskon, ettemme omaa tällä hetkellä riittävää puolueetonta tutkimustietoa, jonka pohjalta me voisimme tehdä rationaalisen päätöksen ohjuspuolustuksesta tämän vuoksi ehdotan mietintöluonnoksessa tarkempaa selvitystä jonka pohjalta voisimme tehdä paremmin perustellun päätöksen järjestelmän rakentamisesta tai rakentamatta jättämisestä. Olen tässä raportissa pyrkinyt esittämään alustavan suunnitelman siitä, miten meidän tulisi liikkua analyysien pohjalta mahdolliseen järjestelmän kehittämiseen ja rakentamiseen. Tärkeää on huomioida myös järjestelmän strategiset vaikutukset eli miten se vaikuttaisi eun puolustusyhteistyön luonteeseen ja mikä olisi venäjän reaktio järjestelmän rakentamiseen. siitähän me juuri olemme saaneet tässä vihjakin. yhteistyö venäjän kanssa olisi nähdäkseni otollisin ratkaisu järjestelmän vakauttavan vaikutuksen edistämiseksi. erityisen tärkeää on niin ikään muistaa että ilman toimivaa komentoketjua joka kykenee nopeasti tekemään päätöksen järjestelmän käytöstä, ohjuspuolustus on hyödytön. En halua puhua nyt tämän pidemmin, sillä te tunnette jo mietintöluonnoksen sisällön. Odotan innolla kommenttejanne ja lisäyksiänne. Kiitos. Thank you very much, Mr. Paljon kiitoksia edustaja terha. Olen hiukan oudossa tilanteessa, kun minun pitäisi antaa itselleni puheenvuoro, kun Marjo esittelijä tämän mietinnön yhteydessä. epp esittelijä siis. Minäkin esitän tämän puolaksi, kun tässä on teknisiä kysymyksiä. Pyydän, että otatte kuulokkeet käyttöön. Chciałbym podziękować bardzo panu posłowi. Minä haluaisin kiittää Edustaja Terhoa, mielestäni tämän tekstin rakenne on oikein hyvä. Se on kirjoitettu hyvin johdonmukaisella tapaa, mutta joitain tarkistuksia on luvassa meidän puoleltamme. Varmasti voimme kuitenkin sopia tämän mietinnön lopullisesta muodosta. otsikko on Ohjuskilpi Euroopalle, poliittiset ja strategiset merkitykset. Mutta ottaen nykyhuomio tilanteeseen, se, että ajatellaan ohjuskilven rakentamista Naton puitteissa amerikkalaisten toimien varaan, pitäisi varmasti tekstissä viitata tähänkin hankkeeseen. Kun olen analysoinut tätä mietintöluonnosta, niin olen vetänyt siitä muutamia johtopäätöksiä. Ensinnäkin varjoesittelijänä olen sitä mieltä, että ehkä kun tämän lukee, saattaa syntyä sellainen käsitys, että tässä kuvaillaan tilannetta, jossa EU rakentaa omaa ohjuskilpeään Euroopalle. Minusta pitäisi enemmän kiinnittää huomiota tähän Naton ohjuskilpeen – ottaen huomioon Lissabonin ja Chicagon päätökset, joiden kautta luvattiin ohjussuoja NATO-maille Euroopassa. Nyt rakennetaan tätä amerikkalaisten ohjuskilven varaan. Jäsenvaltioiden kansalliset voimavarat, joita on ajateltu käytettävän, ja sitten tuo yhteinen komentoketju. Nämä ovat asioita, jotka pitäisi ottaa tässä esiin järjestelmä halutaan operationaaliseksi, kuten Chicagossa julkilausumassa sanottiin. Siksi mielestäni meidän pitäisi viitata siihen, miten yhteen toimivia järjestelmiä voidaan saada aikaiseksi Naton ja Yhdysvaltain kanssa. Kyse on puolustusvälineestä, ohjuskilvestä, joka on yhteydessä myöskin hyökkäyksissä käytettävään välineistöön. Chicagossa päätettiin, että puolustetaan Naton aluetta Euroopassa. Tämä kattaa siis Naton jäsenvaltiot mantereella, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Turkin. Johdantosan kappaleessa – B viitataan Yhdysvaltain sitoutumiseen. Tähän pitäisi sanoa, että se on osoitus Yhdysvaltojen sitoumuksesta NATOon. Johdantosan kappaleessa B samoin mielestäni ei voida sanoa, että järjestelmä ei ole tarkoitettu suojamaan nimenomaan valtiota, johon se on sijoitettu. No itse asiassa järjestelmä puolustaisi mm, maita, joissa näitä vormoja, voimavaroja on, kuten Puola tai Romaniaa. Vaikka sama järjestelmä voi puolustaa myös naapurimaita. Kohdassa kaksi esittelijä sanoo, että amerikkalaisten tekemän päätöksen pohjalta Naton ohjuskilven tarkoituksena on tuhota ballistiset ohjukset niiden lentoradan viimeisessä vaiheessa, niiden palatessa ilmakehään ennen kuin ne osuvat kohteeseen. Ja tässä viitataan sitten muunlaisiin ohjuksiin. Eli tavallaan tällainen maalta ilmaan kohdistuva puolustus. Ja sanotaan, että eurooppalainen ohjuskilpi – pitäisi rakentaa, kuten vaiheessa viisi. Artikla 15. Tällainen suositus olisi paikallaan ainoastaan, jos Euroopan unioni pitää tarpeellisena ohjuskilven rakentamista Pohjois-Korean kaltaista uhkaa vastaan, vaikka tuomitsemme Pohjois-Korean valmiuden käyttää ydinaseita, niin tämä uhka tuntuu kuitenkin pieneltä. Iranin uhasta emme puhu mannerten välisistä ballistisista ohjuksista, vaan keskipitkän. Eli jos maa haluaisi iskeä tällaisen keskipitkän, niin ei tarvitsisi käyttää näitä mannerten välisiä ballistisia ohjuksia – Naton kilpi toimisi myös ensimmäisen sukupolven ballistisia ohjuksia vastaan. Ja sitten sanamuoto. Asiasta, josta äsken keskusteltiin, Venäjän federaatio. Tässä ollaan nyt liikaa puolustuskannalla, vaikka ohjuspuolustusta ei ole rakennettu tai rakentamassa Venäjää vastaan, niin se, että sanotaan, että Venäjä voisi osallistua rakentamiseen. Minusta tuntuu, että tällä hetkellä on liian aikaista tällaista esittää. NATO on valmis yhteistyöhön Venäjän kanssa, mutta kyse on kahdesta riippumattomasta järjestelmästä. Yksi Venäjän omistama, yksi Naton omistama, jotka toimivat rinnakkain Chicagossa, ehdotettiin avoimuusjärjestelmää venäläisille, mutta sen on toimittava molempiin suuntiin. Meidän tulee kannustaa venäläisiä valmistautumaan rakentavassa hengessä toimimiseen. Ei uhkaa strategiselle pelotteelle, Venäjän strategiselle pelotteelle. Mielestäni tässä pitäisi täydentää vielä Genevan neuvotteluiden tuloksella, koska ohjuskilpi rakennetaan, kun pidetään mielessä Iranista kohdistuva uhka. Uuden sopimuksen mukaan urania voidaan rikastaa ainoastaan 5 prosenttiin ja kaikki pidemmälle rikastettu on tuhottava vuoden kuluessa ennen kuin meidän puoleltamme poistetaan sanktioita. Ja lopuksi mielestäni on erityisen tärkeää se, että toimivalta selvitetään kunnella Naton jäsenvaltion eu jäsenmaat, jos on kolmannesta maasta – suora uhka, niin ensin Naton on autettava artiklan 5 mukaan Naton sopimuksessa. Tässä minun kommenttini. Seuraavaksi edustaja Koppa, olkaa hyvä. Much, um... Kiitos varjoesittelijämme Nyt uh, on Paskuisa uh, keskusteli tästä tai puhui tuolla Berliinin konferenssissa ja useita viestejä siis häneltä saimme ryhmässämme. Olemme huomanneet, että Terhan mietintö luonnossa on enemmän kuin työasiakirja, äh, ja tämä on ikään kuin nyt lähtölaukaus keskustelulle täällä alivaliokunnassa. Olemme sitä mieltä, että tämä teksti, nykyinen teksti, äh, on sellainen, jota pitäisi muuttaa vielä voimakkaasti. Tässä on ainakin kolme syytä, miksi tätä nykyistä tekstiä täytyy tarkistaa. Ensinnäkin nykyinen ehdotus tuntuu olevan harhaan menevä. Terho on sitä mitä tavalla, että Naton ohjuspuolustus antaa takeet ja turvallisuuden Naton toimille, mutta se ei kuitenkaan turvaa koko Euroopan kansalaisten turvallisuutta. Mutta toisaalta tämä on kuitenkin tuonut myöskin tukea Euroopan ohjuskilpihankkeelle, joka myöskin täydentäisi tätä Naton järjestelmää ja myöskin eurooppalaisen ohjuspuolustuksen tuki on itse asiassa enemmänkin toiveajattelua, kun ajatellaan nykyistä kriisiä. Meidän täytyy olla realistisia myöskin. Emme ole myöskään tietoisia mistään sellaisesta EU-hankkeesta, joka etenisi tämän suuntaisesti. Toisekseen meidän ryhmämme on aina tukenut johdonmukaisesti kaikissa äskeisissä mietinnöissä EUn ja Naton välistä täydentävyyttä ulko- ja turvallisuus- ja puolustus- ja turvallisuuspolitiikassa ja äh, nyt mielestäni tässä mietintöluonnoksessa näitä ei ole otettu vielä riippuvaisella tavalla huomioon, että myöskin mitä äh, osia Natossa täydennämme. Jätämme tarkistuksia jotta korostettaisiin EUn ja Naton toisiaan täytettävyyttä. Kolmanneksi meidän on otettava huomioon äskettäinen kehitys äh, suhteissa EUn, Naton ja yksittäisten jäsenvaltioiden välillä ja Venäjän välillä. Ja tässä myöskin täytyy ottaa huomioon yhteistyö ohjuspuolustuksessa. Kaikki tietävät, että nämä suhteet ovat mutkikkaampia kuin mitä tässä ehdotuksessa sanotaan. Samanaikaisesti meidän pitäisi myöskin miettiä sitä, voitaisiinko käyttää jo näitä, tätä niin sanottua ballistista ohjuspuolustusjärjestelmää kilpi on ikään kuin vähän pitemmälle menettävä äh, termi ja se on hiukan hämmentävä myös. Haluan myöskin lisätä, että äh, tässä on yksi sanamuoto, jota emme voi hyväksyä. Kohdassa neljä esimerkiksi sanotaan toimijat äh, niin kuin sanot, arvaamattomat valtiot, anteeksi, tekijät eivät ole rationaalisen sanan perinteisessä merkityksessä. Tämä ei ole meistä hyvä. Kohdassa seitsemän sanotaan se huolestuttava seikka, että tuhannet entisen neuvostoliiton työttömät yön ydinasealan tutkijat muodostavat vaarallisen tiedon siirtämisen, siirtämiseen liittyvän jatkuvan uhan. Mielestäni tämä on varmasti asia, jota haluamme muuttaa. Joka tapauksessa herra Pasku siis äh, ilmoittaa, että hän haluaa tehdä yhteistyötä esittelijän kanssa, varjoesittelijöiden kanssa ja myöskin sihteeristön kanssa, jotta voimme lähteä tekemään yhteistyötä näistä aiheista tämän mietinnön puitteissa. Tämä on erittäin äh, äh, aktuelli asia Euroopan puolustukselle. Paljon kiitoksia edustaja Koppa. Edustaja Kronberg, olkaa hyvä. Thank you. First of all, I... Uh, Kiitos. Ensinnäkin olen esittelijän Sampo Terhon kanssa samaa mieltä siitä, että analyysit on rakennettava. On huolehdittava siis, että ohjuskiopiasiaa analysoidaan kunnolla, mutta minkälaisia analyysejä nyt tarvitaan? EUn perusajatus, kun ajatellaan puolustusta, on konehkäisy. Ja ohjuskilpihan luo konfliktia alueellisella tasolla, kun tutkin kohdistuu paineet ja sitten kansainvälisellä tasolla, kun nähdään jännitteitä nyt Venäjän ja Naton välillä. Minä haluaisin nyt, että nähdään yhteys, ohjus, kilven ja ydinaseiden leviämisen välillä. On sanottu, että ohjuskilpi edistää ydinsulkusopimusta. Ei pidä paikkaansa, kun katsotaan Kiinaa, ohjuskilpiä. Kiinan ydinarsenaali on uhattuna ja siksi siellä laajennetaan ydinasearsenaalia. Tämä nähdään myös niin, että ohjuskilpi lähi ehkä lisää ydinaseiden leviämistä, ydinteknologian leviämistä. Joten minusta tuntuu, että on nyt tärkeää ymmärtää, että se, että pyritään estämään yliaseiden leviäminen, on nähtävä erillisenä asiana ohjuskilvestä. Uhista puhuttaessa puhutaan Iranista, mainitaan se. Näin myös alkuperäisissä Naton asiakirjoissa ja se sitten poistettiin, koska Turkki päätti, että Iran ei ole uhka. Mielestäni virallinen Naton uhkakuva koostuu 30 maasta, jotka voisivat ohjuksia kohdistaa Eurooppaan. Eli kyllä tässä on vähän monimutkaisempi uhkakuva kuin Iran ainoastaan, ja toivon, että Iranista päästään uhkana eroon. Mietinnössä ehdotetaan, että pitäisi löytää toimielintäväliset sopimukset Venäjän, Naton ja EUn yhteistyölle. Minusta tuntuu, että keskustelu, jota käytiin juuri ennen tämän mietinnön käsittelyä vahvistaa sen ajatuksen, että tänä päivänä ei ole mitään sellaisia ehtoja, jotka voisivat edistää mm. toimijoiden välistä yhteistyötä, institutionaalista yhteistyötä, jolle oli oikeastaan mahdollisuudet olemassa pari vuotta sitten. Niitä ei nyt oikeastaan ole ja sille on useita syitä, jotka täällä jo kuulemme. Mietinnössä puhutaan arvaamattomista valtioista, sellaisista johtajista, joilla ei ole menetettävää, jotka käyttäisivät ohjuksia tai ydinaseita. Mielestäni ohjuskilpi on liian kallis järjestelmä, jotta toimitaan sellaisten tekijöiden kanssa, jotka eivät enää toimi rationaalisesti. Muitakin keinoja olisi, joten en näkisi ohjuskilpeä ratkaisuna kun taistellaan hulluja diktaattoreita vastaan. Kustannusten arvioiminen ohjuskilven osalta on hankalaa tänä päivänä. Ymmärrän, että Sampo Terho haluaa kustannushyötyanalyysin toteuttamista. Se pitäisikin toteuttaa, mutta voidaanko se tehdä neutraalisti, en ole ihan varma. Vaikeaa se varmasti se laskeminen on. Minusta tuntuu, että eurooppalaiset NATO-liittolaiset ovat ajatelleet, että Yhdysvallat ottavat nämä kustannukset sen ja, kantaakseen ja nykytilanteessa, kun Yhdysvallat vetäytyy Euroopasta, jolle realistista ajatella, että amerikkalaiset kantavat mitään osaa näistä kustannuksista, ottaen huomioon tilanne, jossa Euroopan maat ovat puolustusmenojen osalta. Puhutaan tästä pooling and sharing ajatuksesta – yhteistyöstä tällä tapaa, niin on kyllä väärin puhua siitä, että investoidaan järjestelmään, josta ei tiedetä, onko sitä olemassa. Aivan oikein viitataan siihen, että teknologia ja toteutettavuus ei ole vielä ihan selvillä. Lopulta mietinnössä todetaan, että Euroopan unionista tulisi aito puolustusliitto, jos tämä ohjuskilpi rakennetaan. Ei teknologian kautta tällaista aitoa unionia rakenneta, vaan poliittisen tahdon kautta. Kiitos. Kiitos oikein paljon edustaja Neitz. Uh, Kiitos puheenjohtaja, rakkaat kollegat. En ole varjoesittelijä tässä, eikä myöskään ole Andrew Duff, mutta tämä on ensimmäinen keskustelu tästä aiheesta, joka on todella tärkeä, joten en Eh, voi olla nyt vaikein eh, puhumatta. Olen lukenut tämän eh, tekstin ja olemme jo keskustelleet tästä vuosikausia. Ajatus tällaisesta mahdollisesta tällaisesta ohjuspuolustustutkajärjestelmän rakentamisesta Eurooppaan. Meillähän on ollut kaikki, kaikenlaisia keskusteluja täällä parlamentissa, pitäisikö hyväksyä, kuinka Euroopan unioni olisi siinä mukana vai eikö se olisi mukana tämän ohjelman täytäntöönpanossa ja niin poispäin ja niin poispäin. Ja äh, muistan hyvin elävästi, äh, kuinka mutkikas tämä asia oli jo tuolloin. Ja huolimatta kaikista hyvistä ponnisteluista tämä mietintö mielestäni ei täysin osoita sitä, kuinka mutkikas tämä koko kysymys edelleen on. Ja tämä on yksi seikka. Toinen on sitten se, että minun mielestäni Ilmeisesti kohdassa 12 todetaan, että unionin olisi äh, harkittava sen kehittämistä ja rakentamista. En tiedä, olemmeko nyt kaikki samaa mieltä siitä, että sanotaan tämä vähän näin yksioikoisesti. Sitten toinen huomio Ja pelkään pahoin, että tässä kollega on myös liian optimistinen, kun hän katsoo, että olisi helppoa luoda tällainen uskottava suunnitelma institutionaaliseksi puitteistoksi, jossa EU, NATO-maat, NATO-maat ja ei-NATO-maat sekä Venäjä voisivat tehdä yhteistyötä näinkin mutkikkaassa asiassa voin jo tässä vaiheessa sanoa, että jätämme paljon tarkistuksia, joilla pyritään selventämään tätä asiaa ja myöskin oma kantamme. Lopuksi haluan sanoa, että ryhmäni tässä vaiheessa hyvin voimakkaasti haluaa, haluaa ilmaista varau, varauksellisuutensa tämän mietinnön suhteen. Kiitos paljon edustaja Neit. Sitten edustaja Tänök. Minä en ole myöskään ryhmäni varjoesittelijä ja olen vain varajäsen täällä valiokunnassa, mutta olen lukenut tämän ja voin sanoa, että me kovasti tuemme ohjuspuolustusjärjestelmää, ohjuskilpeä, jolla voidaan estää se, että roistovaltio, terroristit tai jonkinlainen valtio, jonka nimeä en halua nyt mainita, syyllistyisi hyökkäykseen jäsenvaltiotamme vastaan, mutta se ajatus, että Euroopan unioni voisi tämän hoitaa, on mielestäni nyt hyvin mielikuvituksellinen. Tämän asian, joka pitäisi hoitaa hallitusten välisesti, kahdenvälisesti tai Naton kautta. Mielestäni EUn yhteistyön kautta ei pitäisi tällaisiin hankkeisiin lähteä. Riittävästi työtä on jo, kun pyritään hoitamaan Malin asiaa tai merirosvouskysymyksiä. Nyt te pitäisi lähteä tällaisen ohjuskilpeen. Tästä syystä me luultavasti emme voi tätä tukea, mutta minua kiinnosti kyllä yksi kohta erityisesti, että on jotain mahdollisuuksia, että Pakistan siirtää osaamistaan, asiantuntemustaan Iranin ja Pohjois-Koreaan, kun kymmenisen vuotta sitten minut valittiin vuonna 2000 Silloin raportoitiin jo tällaisista kysymyksistä ja Pakistanin lähettiläs kovasti pahastui, kun minä yritin tällaista esittää sana anteeksi pyyntö kirjeen myöhemmin, mutta joka tapauksessa olin luullut, että tämä on kaikki historiaa. Ja vaikka siellä on edelleen, hän on ollut tämän ydinaseen isänä ja ollut kotiarestissa ja niin edelleen, onkohan tämä nyt historiallista, että viitataan tilanteeseen kymmenen vuotta sitten, vai onko nyt jotain uutta todistusaineistoa tästä, koska jos näin on, niin se on hyvin vakava syytös. Ja haluaisin tietää, minkä varaan perustuu tämä kanta, jotka esitetään kohdassa seitsemän tässä mietintöluonnoksessa. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Edustaja Gorakis, pyydän puhumaan ihan lyhyesti, koska olemme hiukan aikataulusta jäljessä.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 lähtisi kertomaan tulevaisuuden vaikutuksesta. Se puhuu myös tulevaisuudessa kasvavista riskeistä, mutta voitaisiin myös ajatella, mikä voisi olla kehityskulku. Viime viikolla päästiin Iranin kanssa sopuun, ja tällä tiellä pitää jatkaa, jatkaa jotta tällaiset uhkakuvat saadaan poistettua. Jos, äh, jos tähän lähdetään, niin silloin pääsisimme asevarustelun kautta linjan. Mr. Terho, Kiitos oikein paljon, edustaja Terho. Haluatteko vastata tai kommentoida? Ja sitten loppuhuomiot. Olkaa hyvä, teillä puheenvuoro. Well, I see we have a lot of work. Kiitos, puheenjohtaja. Meillä on paljon työtä edessämme. Näin vähän oletinkin, että jokaisella on tiukka kanta siitä, miltä tämän asian pitäisi näyttää. Minä en käsittääkseni ottanut kovin tiukasti kantaa vielä. Suhtaudun hyvin avoimesti siihen, että keskustellaan siitä, miten tätä asiakirjaa kehitellään tästä eteenpäin enempää en oikeastaan voi tällä hetkellä sanoa. Meidän on todella kokoonnuttava keskustelemaan näistä kysymyksistä myöhemmässä vaiheessa, kun teillä on ollut mahdollisuus jo esittää tarkistuksia, joiden pohjalta voidaan katsoa, mihin suuntaan kukin ryhmä haluaa muuttaa tätä mietintöä. Mutta kuten sanoin, minä suhtaudun avoimesti kaikkiin rationaalisiin ehdotuksiin, kuten jo alustuspuheenvuorossani sanoin, ja siksi suhtaudun vieläkin myönteisesti optimistisesti siihen, että saamme hyvän mietinnön parlamentista lopulta. Kiitos. Kiitos paljon. Kaikkien varjoesittelijöiden nimissä varmasti voin sanoa, että olemme valmiita tekemään yhteistyötä. Kiitos paljon. Muistuttaisin, että määräaikatarkistusten jättämiselle on tammikuun 7. päivä tiistaina heti joululoman jälkeen kello 12. Joten töitä tehdään joululoman aikana Terhon mietinnön osalta. A very fascinating meeting today, I can see. Tämä on todella mielenkiintoinen kokous tänä päivänä. Näin huomaan, meillä on mielenkiintoinen keskustelu jälleen luvassa. Tilanne ulkoasianeuvoston kokouksen jälkeen ennen puolustusta ja turvallisuutta käsittelevä Eurooppa-neuvoston kokousta. Kaksi vierasta, Walter Stevens, poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean puheenjohtaja, kenraali, kenraali luutnantti Wolfgang Vosobe, eu sotilasesikunnan pääjohtaja. Pahoittelen, minun pitäisi oppia nämä nimet ehkä ennalta. Kuten tiedätte, hyvät herrat, me olemme keskustelleet tästä aiheesta jo muutaman kuukauden ajan, mutta joulukuun huippukokous lähestyy, joten meidän on hyvin mielenkiintoista saada kuulla, missä mennään tällä hetkellä ja mitä voidaan odottaa lopulta. Selvä. Herra Stevens, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Kiitos ja kiitos siitä, että olette kutsunut, kutsunut minut tänne. Olemme jo tavanneet monasti, mutta silloin olin vielä äh, johtajana tässä komiteassa ja nyt olen tämän komitean puheenjohtaja. Arvostan kovasti yhteistyötä parlamentin kanssa näitä kontakteja ja myöskin erinomaisia mietintöjä, joita täältä valiokunnasta on toteutettu turvallisuus- ja puolustuskysymyksistä, erityisesti Euroopan puolustusneuvoston osalta. Nämä ovat olleet hyvin tärkeä panos. Ja tämä poliittisten turvallisuusasioiden komitea tietysti myöskin käsittelee paljon turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Pari sanaa ehkä ensi alkuun neuvoston, puolustusneuvoston neuvost, valmistelusta ja sitten pari sisältökysymystä ja sitten vielä turvallisuus- ja puolustuspolitiikan operaatioihin jotakin ensinnä nyt tämä valmisteluprosessi puolustusneuvoston varten, kun tämä on nyt otettu esityslistalle, niin tällä Van Rompuy on saanut todella vaikuttavan efektin ja tämä on ollut suuri vuosi Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikalla. Monia asioita on viety eteenpäin ja kiitokset myöskin teidän kumppanian galleriin ja myöskin Brokin mietinnöistä tältä osin. Haluan kiittää näistä mietinnöistä siis ja haluaisin tässä viitata tähän Kätin väliraporttiin. raporttiin Vilnasta ja siitä ehkä myöhemmin lisää. Se on johtanut loppuraporttiin Ashtonilta myöskin ja sitä ministerit ovat pitäneet hyvänä pohjana päätelmille ja nyt nämä päätelmät on hyväksytty vaikka viime hetkellä vaikeuksia olikin, mutta ne ovat aika merkittävät. Aika pitkät, 70, 17 sivua 40 kohtaa, ja niissä on nämä kolme klusteria, vaikuttavuus, tehokkuus, näkyvyys ja äh, voimavarat, ja myöskin, äh, joka oli jo alkuperäinen ehdotus, äh, mitä tulee tähän puolustusteollisuuden pohjaan, perustaan ja myöskin tämä teollisuusosa on selkeästi otettu tähän mukaan ja tämä pätee myöskin komission puolustus- ja turvallisuus- tiedonantoon tämä lehti Nämä kaikkihan tulivat itse asiassa yhdessä ja ne olivat ikään kuin sidotut toisiinsa. Aika huomattavaa on se, että viimeisimmissä keskusteluissa juuri komiteassamme ilmantui sellaisia ongelmia, kuinka tämä teksti saataisiin aikaiseksi. Ja tämä itse asiassa liittyy myöskin ministereiden kokoukseen. Tässä oli kolme selkeää ongelmaa. Ensinnäkin soveltamisala, kun kysymys on tästä puolustuksen teknologisesta perustasta. Toinen ongelma liittyi tähän että jotkut enemmän puolustavat enemmän tasaveroisia mahdollisuuksia markkinoiden puolustamista ja jotkut taas sitten ajoivat avoitten markkinoiden lähestymistapaa ja kolmas ongelma liittyy siihen, että tarvitaan tietysti voimavarojen osalta rohkaisua yhteistyöhön, mutta tietysti taas rahoitukselliset kannustimet, vaikkapa ALV-kannustimet ja muut tulivat keskustelussa esille. Ministerit näistä ensin keskustelivat sitten, se kävi nopeasti Koreperissä ja ministerit sitten löysivät ratkaisun tähän asiaan. Tämä on siis aika merkittävä, laaja kysymys ja tämä on myöskin aika kunnianhimoinen ei ehkä siinä mielessä kun te haluaisitte, mutta tämä on myöskin aika realistinen lähestymistapa. Ja tältä pohjin nämä pitkät päätelmät Van Rompuyn kabinetissa varmasti niitä vielä siivotaan Euroopan neuvostoa varten ja sitten tämä menee normaalia kanavia pitkin ulkoisten asioiden neuvoston ja Sherpojen läpi ja tätä meidän komiteamme varmasti myöskin pidetään kuulolla, koska meillä on Van Rompuyn kabinetin kanssa kokoontuminen piakkoin. No sitten sisällöllisesti tämä on hyvin merkittävä työ nämä päätelmät, että nämä kolme klusteria ovat mukana, mutta tärkeää on juuri se, mitkä ovat nämä siteet näiden klustereiden välillä. Tarvitaan operaatioita kyllä, mutta tarvitaan myöskin voimavaroja, voimavaroja tarvitsemme tietysti niiden voimavarojen kehittämistä. Ja tämä on hyvin tärkeä side. Sitten toinen tärkeä seikka on se, että mitään uutta strategiaa ei ole, mutta on selkeästi strateginen konteksti, joka näkyy näissä päätelmissä. Uudet uhat, olemassa olevat uhat, geopoliittinen tilanne, ympäristö, se, että puuttuu rahoitusta voimavaroja ajatellen, meillähän näitä rahoitusongelmia, koko tämä strateginen tilanne. Ja kolmanneksi tässä on selkeitä sitoumuksia myös tällaisia poliittisia sitoumuksia Euroopan turvallisuuden puolesta, ja Euroopan täytyy todella olla myöskin turvallisuuden takaaja. On tärkeää, että päättäjät tämän näkevät. Neljänneksi, jos Euroopan on oltava turvallisuuden takaaja, niin tarvitaan myöskin tietty asiallista, kuinka tämä toteutetaan. Kysymys oli niinkään siitä, mitä, vaan kuinka tämä voimavarakysymys ratkaistaan teollisuuden osalta puolustuskysymysten osalta. Siis tarvitsemme myöskin puolustusvoimavaroja ja selkeä side myöskin poliittisiin kysymyksiin. Meriturvallisuuskysymykset kattava lähestymistapa, ulkoinen turvallisuus, sisäinen turvallisuus. Tässä siis mennään voimakkaasti eteenpäin näistä voimavaroista. Tietysti meillä on näitä selkeitä hankkeita, kuten ilmatankkaus, helikopterit, lennokit ja RPS ja niin poispäin. Mutta vielä tärkeämpiä kuin nämä lippulaivahankkeet ovat se, että on sitoumus syventää yhteistyötä. Jäsenvaltiot ja niiden johtajat, ministerit, mutta toivon mukaan myöskin johtajat toteavat, että tämä on tarpeen. Tarvitaan tiivistä, syvää yhteistyötä että tunnustetaan, että on sisäistä riippuvuutta puolustuksessa ja sisäisessä turvallisuudessa, että yksittäin maat eivät pääse eteenpäin. On tehtävä yhteistyötä ja tämä on selkeä sitoumus, johon on ryhdyttävä. Sitten nämä yksittäiset seikat, jos asiaa tarkastellaan, joitakin strategisia elementtejähän meillä on tässä strategisessa tilanteessa, mutta UTPP, UTPP konteksti tässä kaikki instrumentit on laitettava yhteen. Tiedät, että komissio ja kolkea edustaja tekevät tässä yhteistä tiedonantoa. On myöskin tarpeen parantaa tehokkuutta vaikkapa siviilioperaatioissa. Meillähän on tämä työkartta etenemissuunnitelma. Meillä on myöskin rahoitusasetukset tätä varten. Vanhat säännöt eivät aina sovi näihin uusiin järjestelmiin, sen takia niitä pitää vielä tarkastella. Sitten meillä on tämä Euroopan unionin nopean toiminnan ulottuvuus ja tässä on menty pidemmälle kuin näissä taisteluosastoissa. Taisteluosastot ovat yksi juttu ja nyt sitten täytyy miettiä sitä, kuinka joustavuutta ja toteutettavuutta voidaan parantaa. Meillä on jo sopu siitä, että voimme ehkäpä lähteä modulaarisuutta lisääntämään, että jotkut osat näistä taisteluosastoista voisivat toimia erillään. Ja sitten myöskin tämä meriturvallisuusstrategia kyber, kyberkysymykset ja myöskin ne sidokset turvallisuus, oikeus- ja vapauskysymysten välillä sisäasian kysymyksissä ja toisaalta ulkoisissa kysymyksissä maahanmuutto, terrorismi ja niin poispäin. Paljon yhteistyötä siis. Ja olemme tavanneet Kousin kollegoiden kanssa – sen osalta lähetettäisiinkö yhteisiä hävittäjiä tai taistelukoneita Syyriaan ja sisäministerit ovat istuneet samaan pöytään ulkoministereiden, ulkoministereiden kanssa. Ja tästä maahanmuuttosiirtolaisuuskysymyksestä on myöskin keskusteltu haasteista eteläisillä rajoilla ja Lampedusan tilanteesta. Sitten toinen klusteri liittyy näihin niihin setkomiin, helisiin, ilmatankkaukseen, rakenteelliseen yhteistyöhön, joka on hyvin tärkeä, Tämä on hyvin tärkeä osa-alue. Ja se, että miten pitäisi käyttää enemmän tällaisia ATC-tyyppisiä malleja, EATC-malleja, ja sitä, että myöskin tätä voitaisiin soveltaa muille osa-alueille. Entä kuinka voimme sitten kannustaa enemmän tähän yhteistyöhön? yhteistyöhankkeita voitaisiin ajatella, tällaisia jotakin tiettyjä erillisiä osoitettuja rahoitusosuuksia voitaisiin ajatella. Sitten tämä kolmas klusteri liittyy teollisuus, puolustusteollisuuteen ja mm, puolustusmarkkinoihin. Ja tässä on nyt käyty keskustelua jonkun verran kyllä avoimuutta, kilpailukykyä, sirpaleisuuden poistamista. Ne, tai toiset ovat enemmän huolissaan suojelusta ja sitten ovat nämä, jotka ovat huolissaan siitä, että ei olla riittävän avoimia. Myös pk-yritysten rooli on tullut esille ja tarpeet. Jos hajanaisuuteen haluan puuttua, tarvitaan standardointia ja sertifiointia. Ja tässäkin on tarpeen edetä. Ja lopuksi vielä, kuinka pidämme kiinni asiantuntijuudesta teknologiassa ja tutkimuksessa, ettemme menetä sitä. Tämä on hyvin tärkeä asia, jos haluamme edetä. Ja joskus tämä on aika vaikea keskustelu, kun keskustellaan toisaalta siviiliasiantuntijuudesta ja toisaalta taas sitten sotilasasiantuntijuudesta tutkimuksessa ja kehityksessä. Ja lopuksi vielä kutsuisin tällaiseksi äh, äh, uudelleen tarkastelulausekkeeksi tätä asiaa, että ministerit ovat luvanneet palata tähän asiaan 2015 äh, kesällä 2014 kesällähän pidetään Naton huippukokous, joten ikään kuin tämä on jatkoa sille. Ja korkean tason edustaja on pyytänyt ehdotukset, että haluatteko, että päätän puheenvuoroni tähän. Jaa, no vielä hyvin nopeasti näistä operaatioista. Ensiksi Malissa. Malin koulutusoperaatio on tehnyt hyvää työtä, vielä työtä on kuitenkin jäljellä eilen komiteassa me sodimme, että laajennamme tätä tai pidennämme vielä kahdella vuodella. Sitten siviilioperaatiot, missä komiteassa me mennään. Meillä on asiakirja siitä, että lähetämme ehkä enemmän vielä sitkomiin kysymyksiä, mutta kuitenkin sitten tarkastelemme tätä uudelleen vielä komiteassa ennen vuoden loppua 17. päivä joulukuuta tapaamme, jotta yksiköt todella pystyvät tätä asiaa kehittämään ja on tietysti myönnettävä, että YK on tullut mukaan myöskin Malissa, se on hyvä juttu, mutta on myöskin ongelmia saada riittävästi äh, joukkoja 9 äh, 000 pitäisi saada Afrikan unionista, mutta heitä on vasta siellä 3 tuhatta ja tämä on siis vielä ongelma. Myöskin siviilipoliisipuolen toimet jatkuvat se on heidän hommansa. Me jatkamme koulutusta kuitenkin ja myöskin tätä turvallisuusministeriön rakenteita viemme eteenpäin. Atalanta on aika aika vähissä, mutta emme kuitenkaan halua vielä heittää pyhettä kehään. Sitten Nestor Tämä on ollut vaikea aloittaa. Nyt uskon, että olemme päässeet parempaan vauhtiin. Tässäkin meillä on operaatio. Tämä on hyvin tärkeää, että nyt painopiste siirtyy enemmän Somalian maaperälle. Ja kuinka voimme auttaa siis somalialaisia omien poliisivoimien muodostamisessa? Esimerkiksi Puntlandissa äh, toimitaan enemmän kuin muutoin alueella, mutta tässä siis keskitymme äh, myöskin äh, Somalian turvallisuusjoukkojen kouluttamiseen, ja olemme siirtymässä toiseen vaiheeseen tässä, jotta muodostettaisiin Somalian armeija. Ja tätä varten meidän on oltava Mogadishussa paikalla ja olemme todella tehneet, niin kuin olemme sanoneet, olemme edenneet. Suurin osa henkilöstöstä on jo Mogadiskussa erityisesti rakenneasiantuntijat. Sitten Libya, rajojen, rajoilla oleva siviilioperaatio. Jo kesäku- toukokuusta lähtien siellä on ollut henkilöstöä. Tämä ei ollut ollutkaan kovinkaan helppoa riippumatta kaikista vaikeuksista. Tiedätte, mikä on turvallisuustilanne. Siellä yhdessä vaiheessa pääministeri siepattiin sinne hotellin sisälle myöskin olivat sijoittautuneet operaation, operaation osallistuvat asiantuntijamme ja nämä puolisotilaiset joukot ammuskelivat siellä. Siellä oli todella kuolonuhreja, joten jouduimme evakuoimaan hiukan näitä joukkojamme. On siis hyvin tärkeää muistaa, että tämä on sidoksissa myöskin tähän laittomaan siirtolaisuusongelmaan. Ihmiset tulevat Pohjois-Afrikasta, he eivät välttämättä ole sieltä kotoisin, he tulevat ehkäpä Eritreasta tai kauempaa. Mutta Libya on hyvin tärkeä kauttakulkumaa ja jos voimme rajoilla tilannetta parantaa, niin se olisi hyvä. Myös italialaiset ovat ehdottaneet, että YTPPn osalta tehtäisiin jotakin avomerellä, että otettaisiin maata, maita tietysti myöskin siellä rannikolla ja että myöskin kauttakulkumaita autettaisiin. Tämä avomerioperaatio tietysti on aika mutkikas ainakin jollekin jäsenvaltiolle, mutta ainakin tässä valmiuksien rakentamisessa varmasti voidaan edetä. Viimeinen seikka, Keski-Afrikan tasavalta – olemme saaneet tietoja, että tilanne on luisumassa käsistä siellä. Afrikkalaiset joukot eivät pysty tekemään mitään, heillä ei ole laitteita ja entistä suurempi kapinallisten ryhmä kierrättää siellä aseita niin, että kenties ranskalaiset ehkä voimistavat omaa läsnäolonsa siellä, mutta liikehdintää on olemassa myöskin EUn sisällä. miettiä emme emmekö voisi tässä olla täydentämässä näitä toimia. Ja huomenna tästä sitten keskustelemme vielä omassa komiteassa. Me valitan, että puhuin pitkään, mutta asiat ovat kuitenkin tärkeitä. So detailed information, eh? we, need it. Uh, Kiitos oikein paljon kaikista näistä tiedosta. Kenraali Lutlanti Oso Sope, olkaa hyvä, teidän puheenvuoro. No, ah, no, no, no, it's on. It came on its own. Uh, thank you for... Kiitos, että sain kutsun puhua täällä kunnianarvoisten jäsenten valiokunnassa. Walter on puhunut ennen minua, mutta minäkin haluaisin kiittää siitä, että teidän valiokunnastanne tulee YTPPn osalta niin paljon innostavia ajatuksia. Voin katsoa nyt taaksepäin. Olen ollut virassani kuusi kuukautta ja olen voinut oppia ensimmäiset asiat ehkä näin tulevaisuutta ajatellen ja linkittää tämän sitten tämän puolustus- ja turvallisuusneuvoston kokouksen alla tehtävän työhön. Kuuden kuukauden ajan olen nähnyt, että kehitys kiihtyy, kun ajatellaan, mitä tapahtuu turvallisuusympäristössä me. Operaatiot ovat jatkuneet, kuten operaatio kertomuksissa on kerrottu, täydettäisin vain muutamin sanoin sitä, mitä Walter jo vähän tässä sanoi Atalantan osalta. Jatkosta siis keskustellaan, kuten mainittiin. Mutta tässä yhteydessä on käytettävä mahdollisuuksien mukaan niitä voimavaroja, joita meillä on, jotta voidaan tukea muita operaatioita, joita meillä siellä alueella on. Cap Nestor – Somalian toimet. Se, että pidetään mielessä jatkuvasti keskeisin tavoite, taistella merirosvoutta vastaan, suojella merirosvoukselta. Tämä keskeinen tavoite on edelleen aivan välttämätön. Toinen seikka, jota haluaisin painottaa siirtymistä Mogadishun Somalian osalta, erikoistunut koulutus ja neuvoa antava rooli Somalian viranomaisten suuntaan. Totta kai jatkuvasti on yhä enemmän koordinoinnin tarvetta muiden toimijoiden kanssa tällä alueella. Mitä maaliin sitten tulee? Keskustelut jatkosta kriittistä massaa tarvitaan edelleen, jotta voitaisiin huolehtia siitä, että koulutusoperaation kautta saatu menestys saadaan kestäväksi ajan kuluun. Ajan edetessä pitää kouluttaa enemmän joukkoja ja pitää huolehtia jatko täydennyskoulutuksesta niiden joukkojen osalta, jotka on jo koulutettu. Kaksi mallilaista joukkoa on nyt käytössä ja kolmas saa koulutusjaksonsa päätökseen melko pian. Tämän verran näistä missioista toimistamme yleisesti, mitä on opittu. Haluaisin mainita ainoastaan yhden seikan. Olemme todenneet yhä useamman sen, että operaatioiden komentajien työtaakka on erityisen tärkeä ottamaan huomioon, että ei ole operationaalista päämajaa. Siksi raportoidaan suoraan poliittisten turvallisuusasioiden komiteaan. Siellä ollaan vastuussa monista kysymyksistä, myös strategisista kysymyksistä. Tähän asiaan on puututtava. EUMS sotilasesikunta ottaa tämän asian huomioon. Enemmän on tehtävä tässä yhteydessä. Lisäksi työtaakka kasvaa, kun ajatellaan jatkuvaa neuvontavaa roolia, joka meillä on ulkosuhdehallinnon suuntaan. Erityisesti se näkyi kesällä Egyptin, Syyrian tilanteen yhteydessä. Välimeren siirtolaisvirrat lahti mainitakseni muutaman esimerkin. Tässä haluaisin painottaa sitä, että erityisesti nyt kun ajatellaan kriisinhallintamenettelyt, jotka ovat uusia, sotilaallinen strateginen asiantuntemus on saatava käyttöön heti alusta ja jatkuvasti näiden suunnitteluprosessien aikana. Lisäksi tarvitaan varhaista tiedonsiirtoa. Kun näytellään tiedustelutietoja, joita saadaan totta kai jäsenvaltioista. Meidän täytyy ajoissa kertoa suunnitteluvaiheessa. Meidän täytyy perustaa analyysimme sen varaan, mitä jäsenvaltiot voivat meille kertoa. Meidän kunnianhimoinen tavoitteemme on myöskin se, että sotilaallinen ulottuvuus otetaan jatkuvasti koko tähän kattavaan mekanismiin voimakkaammin mukaan ulkosuhdehallinnon toiminnassa ja operaatioidemme yhteydessä. Sitten Eurooppa-neuvosto, kokouspuolustus ja turvallisuusneuvosto. Haluaisin vain painottaa sitä, mitä me olemme voineet ottaa esiin – tästä laajemmasta esityksestä. Olemme saaneet juuri kuusi kohtaa, jotka liittyvät odotuksiin, jotka, suhta, jotka esitetään tai kohdistuvat neuvostoon. Ensinnäkin strateginen yhteys, jossa EU on toimittava. Se selkeästi tuli esiin raportin alkuvaiheessa – se pitäisi voimakkaammin ottaa huomioon. Se saattaisi johtaa keskusteluihin siitä, miten suhtaudutaan strategiaan. Minun tehtäväni ei ole siihen puuttua, mutta sotilasesikunnan puolelta voisi sanoa, että lähivuosina tarvitaan lisäselvyyttä siinä, miten pitkälle mennään, mihin asti, minkä laadullisesti, millä intensiteetillä. Lisäksi tämä on totta kai nähtävä EUn, Naton yhteydessä myös – Tätä varten pitää vahvistaa ja syventää yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken. Tarvitsemme enemmän avoimuutta meidän suunnittelijamme kesken. Jälleen tarvitsemme lisää avoimuutta myös EU-NATO-suhteisiin. Mainitsitte jo nopeat joukot, taistelujoukkojen sisällyttäminen laajempaan yhteyteen. Kyllä ihan totta, joust joustavuutta pitäisi olla enemmän niin, että voidaan luoda lisää osioita, joiden kautta taistelujoukot voivat olla joustavampia, paremmin sopivia tiettyyn tilanteeseen. Se on yksi asia. Lisäksi pyrittiin siihen, että pystyttäisiin paremmin ennakoimaan jäsenvaltioiden kannalta. Koulutuksen osalta ehkä pidemmät valmiusjaksot, ehkä parempi valmistautuminen näin. Ja halusimme ottaa sotilallisen ulottuvuuden laajemmin myös meriturvallisuusstrategian mukaan. Kyse on meriliikenteen valvomisesta ja sitä, että nähdä, mitä siellä tapahtuu ensi vuoden alkupuolella. Puutumme näihin asioihin lisää. Kumppanuudet sitten. Kumppanuus erityisesti. Jatketaan kumppanuutta Naton kanssa syventäen YK ja Afrikan unionin suuntaan. Mali on voima esimerkki siitä, miten tärkeää on, että YK ja Afrikan unioni saadaan yhdessä saman pöydän ääreen koordinoimaan ja harmonisoimaan niin pitkälti kuin se on mahdollista. Ja tässä on myös linkki kolmannen klusterin suuntaan. Selkeästi painostettiin sitä, että on tärkeää kehitellä puolustusteknologista teollista perustaa. Me tarvitsemme voimavaroja jäsenvaltioilta ja niiden rakentamiseksi tarvitaan hankkeita. Sellaisia hankkeita, jotka lähtevät teollisuudesta liikkeelle tai tämän teollisuuden saran tuella. Varmasti yhteenvedonomaisesti voin jo sanoa, että me voimme odottaa tältä neuvoston kokoukselta paljon. Suurimmat odotukset mielestäni kohdistuvat selkeään poliittiseen viestiin, jolla vaikutetaan siihen, että sotilaalliset kysymykset ovat puolustuspolitiikassa ja YTPPssä voimakkaammin esiin. Ja sitten jatkoprosessi, seuranta on hyvin tärkeä. Jos ajatellaan aikajanaa joulukuulta seuraavan korkean tason neuvoston kokoukseen, tähän tarvittaisiin teknisempiä kokouksia, joiden kautta voidaan huolehtia siitä, että nyt saadaan uutta pontta ja että tämä vauhti pysyy yllä, jotta voidaan muotoilla seuraavat askeleet, jotta nähdään, miten pitkälti on päästy niihin tavoitteisiin, jotka neuvostossa on esitetty. Kiitos oikein paljon, olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitos. Kiitos paljon. Monet jäsenet haluavat esittää kysymyksiä. Ei pitäisi olla ehkä liikaa odotuksia, vaikka näin on sanottu, mutta silti meillä on kysymyksiä. Edustaja Koppa, olkaa hyvä. Thank you for giving us. Kiitos ja kiitos siitä, että annatte meille aina tietoa, kun kysymys on ensinnä tästä 17 sivun asiakirjasta, niin tämä on paremman kuin mitä me odotimme. Parlamentillahan on ollut korkeat odotukset joskus Jopa vaarana on ollut se, että olemme olleet epärealistisia odotuksissamme, mutta haluamme kuitenkin lähettää viestin siitä, että Euroopan on edettävä. Meistä joulukuun huippukokouksen pitäisi jäädä yhdeksi tapahtumaksi muiden joukossa. Haluaisimme, että tässä olisi jatkuvuutta tässä prosessissa. Tänään on oltava alku eikä loppu. Tietysti keskustelu tähän mennessä on ollut hyvin hyödyllistä kaikissa toimielimissä. Toivoisimme, että meillä olisi etenemissuunnitelma ja myöskin tällaisia esikuvia, esikuva-analyysejä. Ei voida edetä vain ad hoc pohjalta, vaikka parin kolmen vuoden välein. Jos ajattelemme puolustusasioissa sillä tavalla, niin tämä täytyy näkyä myöskin Euroopan neuvostossa kauttaaltaan. Ja tämä johtaa sitten toiseen kysymykseen, mikä on YTPPn näkyvyys? Kysymys on myöskin siitä, että tarvitaan tiedotuspolitiikkaa neuvoston taholta. Euroopan turvallisuus ja puolustus tietysti voi olla tietynlainen prosessi, mutta se ei voi jäädä vain yhdelle tasolle – ei pelkästään eliitin asiaksi. Kun ajatellaan vaikkapa tätä talous- ja rahoituskriisiä, jos emme etene, niin tällä asialla ei ole mitään merkitystä. Tiedätte, kuuden kuukauden päästä pidetään varsin vaikeat vaalit. Vaarana on se, että Euroopan parlamentista tulee kaikkien Euroopan vastaisin koskaan. Se tuntuu jo täällä parlamentissa ja näkyy keskusteluissa. Jos ajattelemme, että puolustus keskeisistä pilareista Euroopan puolustuksessa ja Euroopan hankkeessa, niin silloin viestintä on peruskysymys. Haluan toistaa vielä neuvoston päätelmät ovat paremmat kuin odotettiin. Tiedämme, kuinka vaikeata on päästä näihin yhteisiin nimittäjiin Tämä on aika myönteinen asia siis ja odotamme, että seuraavia askeleita seuraa ja kiitokset vielä siitä, että tulit. Kiitos edustaja Koppa. Seuraavana edustaja Doff. Kiitos paljon, hyvää iltapäivää kaikille. Kiitos kahdelle vieraallemme. Mielestäni nämä ovat kannustavia alustuksia, mutta Minun on myönnettävä, että suhtaudun edelleen hyvin skeptisesti siihen, mitkä mahdollisuudet neuvostolla on, kun ajatellaan, että on paljon muutakin siellä hyvin täydellä esityslistalla. Jotkut hyvin kriittisen tärkeitä kysymyksiä. Suhtaudun skeptisesti siihen, että pääministerimme todella käyttävät riittävästi aikaa ja energiaa näihin hyvin tärkeisiin ja vakaviin kysymyksiin, joista keskustelemme täällä tänä iltapäivänä. On vain huomattava, että ministerit pitivät vaikeana päätelmistä sopimista ja, ja lopulta neuvoston nuorisokulttuuri- ja urheiluneuvosto allekirjoittivat tänään. Eli ehkä ei oltu ihan sillä tasolla kuin mitä olisi voitu toivoa. Mielestäni pidän myös vakavana virheenä sitä, Euroopan neuvoston päätelmät epäonnistuvat siinä, että viitataan parlamentin panostukseen. Kyse ei ole ainoastaan oman arvon tunnosta. Olisikai ainakin kohteliasta mainita myös Euroopan parlamentin työ. Lisäksi työmme tässä yhteydessä on ollut erittäin hyvää. Myönteisessä ja luovassa hengessä on tuotu esiin asioita ja esitetty, miten ongelmallisia tietyt argumentit ovat – ja miten ristiriitaisia tilanteita vallitsee. Ministeriöiden on vaikea puhua rehellisesti näistä konflikteista, joten pyytäisin kyllä, että pyritte, kun puhutte Van Rompuyn kabinetin suuntaan, pyydän, että pyritte muistuttamaan siitä, että Euroopan parlamenttikin on olemassa. Siitä voisi olla apua myös, kun ajatellaan sitä, että halutaan lisätä tämän kysymyksen näkyvyyttä lehdistön suuntaan siis. Tässä melko pitkässä asiakirjassa, joka teiltä on saatu, on myös heikkouksia, kun ajatellaan niitä tekstin kohtia, joissa puhutaan EUn ja Naton välisistä suhteista. reilusti niihin on viitattu, mutta ainoastaan sivumennen. Ja tämä on meille kriittisen tärkeä ongelma. Me tarvitsemme jatkuvasti hyvin toimivia suhteita, jos haluamme suhtautua vakavasti yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Minä olisin olettanut, että voitaisiin nähdä, että enemmän painotetaan sitä, miten tärkeää on huolehtia kustannustehokkuudesta ja hyötyä mittakaava edusta puolustusmenoissa. Enemmän kuin mitä nähdään tästä asiakirjasta siis. Olisin mielelläni nähnyt, että olisi osoitettu enemmän luottamusta EDAhan. Euroopan puolustusvirasto on mainittu siellä, mutta se ei ole keskeisen tärkeä aihe ehkä näiden ministereiden silmissä. Joten se pitäisi saada nyt vähän paremmin esiin. Klustereihin. Tässä sanotaan, että heidän, en ole varma, keiden tulisi katsoa, että järkevällä tapaa käytetään relevantteja sopimusartikloja. Loistavaa. Mutta sopimus on ollut voimassa neljän vuoden ajan, emmekä ole vielä nähneet, että Sieltä syntyisi vakavasti otettavia klustereita näiden operaatioiden terveyden parantamiseksi, joten äh, toivottaisin onnea matkaan. Minusta tuntuu puheenjohtaja, että parlamentin pitäisi vakavissaan pohtia sitä, miten me hoidamme seurannan Eurooppa-neuvoston kokouksen seurannan. Enpä usko, että herra Van Rompuyn raportti Strasbourgin täysistuntoon on siittävä foorumi vakavasti otettavalle hyvälaatuiselle neuvottelulle keskusteluille. Ehkä pitäisi keksiä myös jotain muuta. Kiitos. Paljon kiitoksia, Andrew. Minusta tuntuu, ettei ole tarpeen muistuttaa Euroopan neuvostoa siitä, että Euroopan parlamentti on olemassa. Olen kuullut, että aika usein meitä ajatellaan ja siellä heräilläänkin keskellä yötä ja huudellaan meitä. No edustaja Krumberi. Kiitos. Olen samaa mieltä edellisten puhujien kanssa siitä huolesta, että pääministerillä ei ole kenties riittävästi aika keskustella näistä kysymyksistä ja äh, kokemuksen pohjalta voin sanoa, että on vaikeaa saada kansalaisia ja joukkotiedotusvälineitä tähän asiaan mukaan. Ja tietysti tämä on tapahtunut jo aiemminkin äh, näiden huippukokousten osalta. Mutta kuten Stevens, mutta Stevensille Keski-Afrikan tilanteesta joitakin kysymyksiä, äh, olen ymmärtänyt, että tilanne on heikentynyt huomattavasti ja tilanne on todella akuutti Kysymys kuuluu, onko keskusteltu taisteluosastojen käytöstä siellä, ja jos näin on, niin miksi niitä ei käytetä? Ja mitä argumentteja on puolesta ja vastaan? Kiitos. Thank you very much, Mr. Kiitos sitten, herra Tanak. Uh, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Olen samaa mieltä Rova Kopan kanssa siitä, että siellä parlamentti ei ehkä ole ihan niin ystävällismielinen näitä uh, hankkeita kohtaan kuin tämä nykyinen, ainakin minun maani ja Iso-Britannian vaalikampanjat tähtävät siihen, että YTPPstä saataisiin jotain lisäarvoa. Se ei ole kovin näkyvää ja tämä on aika vaikeaa myydä tämä ajatus kansalaisille ja ajatus erityisesti se, että erottaisiin Natosta ja Yhdysvalloista ja että tämä toisi sitten jonkinlaista äh, säästöä ja jaettaisiin ja yhdistettäisiin resursseja ja niin poispäin. Ihmisiä pelottaa ajatus eurooppalaisesta armeijasta, mitä se sitten tarkoittaakaan, että siis kansalliset hallitukset eivät olisi ollenkaan enää valvovia tahoja ja Britanniassa ainoastaan ainakin tämä on vaikea asia. Minä olen kuitenkin viime vuonna laatinut mietinnön Afrikan sarvesta ja siinä äh, Atalanta ja Eufor Atalanta asiassa ja erityisesti Somalian presidentti, kun tuli tänne kiittämään Euroopan unionia siitä, että merirosvous on selkeästi vähentynyt, niin olin hyvin vakuuttunut. Ja samanaikaisesti sitten syyteltiin, että näitä lunnasrahoja olisi suunnattu Al-Shabaabille. Tätä ei sitten koskaan vahvistettu, mutta Mietinpä tässä, onko merirosvous ikään kuin myöskin tässä sidoksissa siihen, että Al-Shabaabia pyritään tällä lailla heikentämään, ettei se saa enää näitä varoja. Eikö voitaisi ajatella myöskin, että tässä on menty hyvään suuntaan, koska myöskin islamistiryhmien terroristitoimia on vähennetty. Ja kuten Rova Kronberg jo itse asiassa sanoi, Keski-Afrikasta olin itse asiassa ulkoasian valikunnassa kuulimme henkilöä, joka puhui siitä, että tässä on olemassa myöskin tällainen uskonnollinen ulottuvuus eri uskontojen edustajien välillä. Siis mitä mahdollisuuksia meillä on sotilaallisesti ilman, että joudutte mitään valtion salaisuuksia meille paljastamaan, voisiko taisteluosastoja käyttää, ovatko ranskalaiset menossa sinne. Ja jos ajatellaan vaikkapa Ruonan tilannetta, niin tästä tietysti saattaa myöskin samankaltaisesti tämä saattaa olla suuri häpeä meille, että mitään ei sitten tehty, samoin kuin Ruandassa. Kiitos, edustaja Nyrakki. Ορισμένα σχόλια και κάποιες ερωτήσεις που... Jotkut kommentit ja jotkut kysymykset esitän kahdelle puhujalle. Minun ryhmäni ja minä henkilökohtaisesti vastustamme EUn ulkopolitiikkaa, sen ilmenismuotoa, sen militarisoimista, joka on jatkuvasti kasvanut. On paljon tapahtumia, jotka vain vahvistavat meidän vastustustamme vaalit käytiin äskettäin ja osallistumisprosentti oli hyvin heikko. Mehän otimme myös esille tilanteen Keski-Afrikassa, mutta mitkä ovat näiden ongelmien todelliset ulottuvuudet? Ei täällä voi vain sanoa, että tilanne Libyassa johtuu EUn ja Naton välintulosta. Mielestäni tässä on nyt aivan erityinen, erityisen huono tilanne vallalla – ja se johtuu myös kyllä EUn harjoittamasta ulkopolitiikasta eri mietintöjen. Olemme lukeneet eri mietintöjä Rova Ashtonin laatima laadituttama asiakirja. Kaikki nämä kertovat, kuinka paljon on jännitteitä muiden, <clears throat> esimerkiksi BRIC-valtioiden kanssa. Öö, tehän otitte myös asian esille, mutta kun puheenjohtaja Danjean viimeis siis Euroopan parlamentin täysistunnossa puhui ulkopolitiikasta. Puheenjohtaja Danjan sanoi jotain yllättävää. Sanoi, että kukaan EU, mikään EU-maa ei yksin pysty vastaamaan johonkin puolustukselliseen provokaatioon. Minä tässä nyt olen pohtinut asiaa. Kun kuulee tämänkaltaisia julistuksia, on olemassa kaksi vaihtoehtoa. Joko Siis mehän emme lähde tietenkään mukaan tällaiseen. Joko, te, eh, joko teillä on vastassa joku suurvalta tai suuret markkinavoimat ja eihän todellakaan mikään maa voi yksin vastata tällaisessa tilanteessa, mutta sitten täytyy tehdä valinta. Mutta minä haluaisin tässä heittää uuden kysymyksen taktisesta toiminnasta. Hallitukset tai valtionpäämiehet EU-ssa, ovatko ne sitä, sitä mieltä, että niillä on yhä vähemmän legitimiteettiä väliintuloon, esimerkiksi maissa kuten Somalia tai Mali. Ja tar- eikö tarvittaisi enemmän yhteistyötä EU-maiden kesken, jotta voitaisiin osoittaa, että on kyse operaatioista, jotka vetää kansainvälinen järjestö eikä vain yksi EU-maa esimerkiksi. Me vastustamme kaikkia näitä operaatioita, kaikkia näitä menettelyitä menettelytapoja, koska ne muuttavat EUn luonnetta ja tekevät siitä sotilaallisen ryhmittymän ja paljon hyökkäävämmän kuin mitä NATO on, koska ehkä tässä halutaan myös edesauttaa puolustusteollisuuden elinvoimaa sotilaallista sotilaal, sotilasteollisuuden etenemistä. Meillä on mahdollisuuksia. Jäsenvaltiothan eivät ole keskenään edes yhtä mieltä asiasta. Mielipiteet ovat eri suuntaisia maasta toiseen. Miksi yhdessä maassa sanotaan näin ja miksi ei muissa maissa puhuta samaa kieltä? Te ette myöskään ottaneet tätä teemaa pooling and sharing. Siitäkin nousee esille kysymys neuvostossa huippukokouksessa ehkä kun puhutaan yhteisestä puolustuksesta, mutta nämä kysymykset jäävät vaille selitystä. Meillä ei ainakaan selitystä. Asiakirjat avataan ja sitten käsitellään loppuun. Pooling and sharing, mikä on tilanne tällä haavaa? Eikö sen pitäisi nimenomaan pystyä muuttamaan opinkappaleita kun ajatellaan niitä doktriineja, joita käytetään puolustusteollisuudessa, jos on yhteisiä välineitä, toimintamalleja, mutta kun kukaan ei pysty yksin niitä käyttämään, niin eikö silloin voisi olla olemassa puolustusdoktriineja jäsenvaltioilla? Ei tästäkään ole käyty mitään keskustelua. Ja sitten vielä sotilasteollisuus ei tässä nyt pidä pistää päätä pensaaseen. Jos ajattelemme tätä teollisuuden alaa, me olemme kuulleet siitä useita julkilausumia. Meillä asia on kuitenkin vesiselvää. Niin kuin muutkin politiikat, suuret teollisuus, sotilasteollisuudet ovat voittajia. Pienet maat häviävät, häviävät, suuret maat, suuret ryhmittymät voittamat. Pienet maat, niin kuin Kreikka, me tormeamme siellä usein sotilasteollisuuden alan yrityksen lopettamisiin, ja se vain lisää kriisiä, eli me taistelemme jatkuvasti tämän kysymyksen ympärillä. Ja se menee kyllä pidemmälle kuin usein ajatellaan. Ei ole kyse vain siitä, että osallistutaan yhdenvertaisesti, mutta me emme voi myöskään jatkaa enää tällä samalla tiellä te- kaikkien kanssa. Oikein paljon kiitoksia, hyvät herrat. Viisi minuuttia molemmille. oli Lutnantti, haluatteko te aloittaa? Let me start. Haluaisin lähteä liikkeelle siitä, mitä sanottiin strategisesta kommunikoinnista. Ihan totta, se on osa odotuksiamme, sen pitäisi olla lähtökohta strategiselle viestinnälle, ei ainoastaan neuvostosta, mutta laajemmin YTPPstä. Kysymys parlamentista jäkön teille yleensä taistelujoukoista. Tämä oli se diagnoosi. Osittain se, että niitä ei käytetty ja siksi nimenomaan pyrimme pohtimaan mahdollisia parannuksia, jotta taistelujoukkojen käyttö olisi joustavampaa. Lopulta ollaan aina riippuvaisia jäsenvaltioiden poliittisesta tahdosta käyttää taistelujoukkoja – osallistua niihin ja käyttää niiden erityispiirteitä hyväkseen, totta kai. Mutta kyllä me voimme helpottaa tätä standardonin kautta esimerkiksi sitä kautta, että voidaan paremmin ennakoida. Nämä ovat asioita, jotka ovat työsarkana päätelmissä ja sieltä taustalta löytyvässä asiakirjassa myös. kääntyisin sitten tuohon, että sanotaan eurooppalainen armeija. Siellä ei ole minkäänlaista viittausta ermo, eurooppalaiseen armeijaan. Me sen sijaan kyllä esitämme enempää yhteistyötä, lisää avoimuutta mahdollisuuksien mukaan, niin pitkälle kuin mahdollista ja jälleen kerran riippuen jäsenvaltioiden tahdosta ja valmiudesta – tehdä tällaista konseptuaalista työtä enemmän. Pyylingen Sherin ajatukseen tuo liittyy myös. Se on väline. Se ei sinänsä ole minkälainen filosofia, vaan se on väline, joiden kautta pyritään saamaan jäsenvaltiot yhteistyöhön, jotta voimavaroja sekä taloudellisia varoja että muita voidaan käyttää tehokkaammin on no, muitakin tapoja. Voidaan toimia toisin tavoin niin kuin nyt on jo tehty, hyviä yhteistyöesimerkkejä on jo siitä, miten voidaan säästää kustannuksissa. Pooling and sharing-väline on hyvin joustava, kun voidaan lähteä liikkeelle sellaisilta tasoilta, joilla on yleistä valmiutta käyttää tätä yhteistyötä, koulutus, harjoitukset. Voidaan lähteä liikkeelle jo, jo nyt ilman suurempia ongelmia. Mitä puolustusteollisuuteen tulee omalta kannaltani, voisin vähän sanoa muutaman sanan omasta kokemuksestamme, operationaalisesta kokemuksesta. Tarvitaan, että sanoisin, että tarvitaan hankkeita, joiden pohjalta voidaan tehdä yhteistyötä, jolle voidaan käyttää yhteen toimivuuden etuja. Palaisin tässä muistelemaan Chadin operaatiota – Muistaakseni meillä oli yhtä monta eri ajoneuvoa siellä kuin osallistuvaa jäsenvaltiota. Tämä on yksi aspekti, mutta tärkeä, jotta saataisiin yhtenäisempää lähestymistapaa. Sotilaspuolelta EUn ja Naton suhteista meillä on säännönmukaista ja intensiivistä keskustelua. Epämuodollisesti ja teknisesti mitä meillä ei ole, mutta poliittisella tasolla ehkä strategisella tasolla voidaan sanoa siis, että meillä ei ole tällaisia säännönmukaisia keskusteluita. Herra Stevens, olkaa hyvä. Kiitos Anguraakkisille ensin Malista. En ole asiantuntija Afrikka-kysymyksissä, mutta olen ymmärtänyt, että osallistuminen ei ollut kovinkaan huonolla tolalla päinvastoin, ainakin kun ajatellaan tilannetta niin, että tämä oli aika massiivinen mielenkiinnon osoitus ja osallistumismäärä, ja tämä pätee tietysti kansainvälisen yhteisön, en puhu pelkästään EU-sta, ainakin kerrankin kansainvälinen yhteisö oli samalla viivalla, YK, ECOWAS, Afrikan unioni, joskushan nämä kaksi eivät lähde mukaan mietittiin, mitä voitaisiin tehdä ja äh, lähdettiin oikeaan suuntaan. Äh, etenemissuunnitelma, vaalit, äh, keskustelut pohjoisessa ja vähän paikkojen siivoamista, koska sotilaat eivät hoitaneet tätä tilannetta ja se luisui käsistä. Joten verrattuna viime vuotiseen tilanteeseen, vuoden takaisin tilanteeseen, niin asiat eivät ole kaikki tietysti ratkenneet, mutta ainakin on sitten onko koko Euroopan puolustus militarisoitumassa? No, enpä tiedä. Suoraan sanottuna kaikilla jäsenvaltioilla on omat sotilaalliset voimavaransa, eikä niitä ainakaan olla suurentamassa, vaan entistä enemmän ne ovat paineiden alla, koska budjetit niukkenevat. Ja ainoa asia on tietysti se, että jos halutaan pitää kiinni voimavaroista ainakin puolustaa itseänsä, niin Tietysti sitä varten tarvitaan jotain sotilaallisia voimavaroja ja siihen tarvitaan yhteistyötä. Tämä on tämän taka-ajatus, että tehdään sopimus äh, suurien kumppaneiden kanssa, Kiinan Venäjän kanssa. No ei, ei. Tarkoitus on vain antaa kaikille äh, maille mahdollisuus puolustaa itsensä. Ja tietysti vaikuttaa naapurustoon, koska jos puhutaan muille eikä ole mitään sotilaallisia ähm, voimia, niin kukaan ei kuuntele. Joten tämä todella vaikuttaa tilanteeseen ympärillä. No minkä takia näitä ei käytetä näitä? Ja uskon, että kenraali tähän jo vastasikin osittain, mutta kyllä suoraan sanottua olemme nyt äh, jo äh, keskustelleet tästä pari vuotta ja keskusteluja on jatkettu, ehdotuksia on, mutta poliittista tahtoa puuttuu. Tämä on hieno yhteistyön väline, ähm, työn pohja. Ja on hienoa, että joukot tekevät yhteistyötä, mutta loppujen lopuksi, kun kysymys on joukkojen lähettämisestä, ja tämä näkynee pari viikon kuluessa. Ja hassua on se, että tässä on ollut jo tiettyä taisteluosastojen käyttöä Bunjassa. Oliko se nyt 2003? Kyllä, joukkoja lähetettiin puolustamaan kaupunkia jonka kapinalliset valtasivat ja terrorisoivat kansalaisia. Heidät lähetettiin sinne, koska heidän piti lähteä kehittämään tällaista konseptia, eikä kukaan sitä vastustanut. Ja taisteluosastoissa mukana olleet tietysti ja jos ajatellaan vaikka pohjoista maata, niin heitä ehkä vähemmän kiinnostaa toiminta Afrikassa kuin jossain muualla, mutta aina mietittävä tietysti myöskin kustannuksia, jos nämä ihmiset lähdetään kolmeksi, neljäksi kuukaudeksi, rahaa tarvitaan. Ja kaikki taistelujoukossa mukana olevat eivät välttämättä ole innokkaita osallistumaan. Ehkä tarvittaisiin enemmän vielä rahoitussääntöjä mutta kuitenkin poliittinen tahto ratkaisee kaiken. Pooling and sharing, voimavarojen yhdistäminen, jakaminen. Meillä on näitä hankkeita, vaikkapa ilmatankkaus, ja olette aivan oikeassa. Tarvitaan muutos asenteissa, ehkä myöskin doktrinissa, mutta asenteissa, ja tämä ei ole aina helppoa, koska tähän liittyy tiettyjä aikakysymyksiä. Minä olen belgialainen esimerkiksi meillä on tietyt lentokoneet käytössä ja niiden elinkaari on tietty kymmenen vuotta, jossa toisessa maassa on sitten 15, mutta tietysti kysymys on myöskin aina asenteiden muuttamisesta ja tässä Euroopan neuvostolle neuvostolla on paikka viedä asioita eteenpäin. No sitten teollisuuskysymykset, se mikä on isolle hyväksi, onko se huonoa köyhimmille. Öm, Kyllä, tarvitaan innovatiivista lähestymistapaa, kilpailukykyä, mutta tarvitaan myöskin sitä, että sillä on myönteinen vaikutus kautta Euroopan ja että kaikki saavat osansa tästä kakusta, sellaiset, jotka ovat pienempiä ja jotka eivät ole niin kilpailukykyisiä. Kyllä tämä on osa keskustelua ja keskustelu varmasti jatkuu johtajien kesken. No, onko heillä riittävästi aikaa? On aina tietysti mahdollista, että Eurooppa-neuvosto yhtäkkiä joutuu keskustelemaan äkillisesti esiin tulevista asioista, pankkikriisistä, josta muusta. No Van Rompuy ehdotti tätä sitten, se otettiin Koreperin asialistalle ja sitten selkeästi on nyt sopu siitä, että tästä pitäisi keskustella syvällisesti ainakin jonkun aikaa, niin että hän on hyvin sitoutunut ja vakuuttunut tästä keskustelusta, kuten Rova Koppa sanoi, niin, ja ministerit sanoivat tämän myöskin, että tämä ei ole mikään yksi yksittäinen tapahtuma, vaan tarvitaan jatkuvuutta. Ja päätelmissä on myöskin seikkoja, että, jotka päättäjien odotetaan hyväksyvän. Kysytään suurta. Parlamentti on parlamentin kuuluukin olla kunnianhimoinen jäsenvaltioiden pitää sitten ehkä katsoa sitä, mikä on realistisesti mahdollista. Nämä päätelmät tietysti ovat kunnianhimoisia myöskin, mutta ne ovat myöskin realistisia. Ja ö, olen iloinen siitä, että ette ole kovin tyytymättömiä tähän tilanteeseen. Ehkä olette oikeassa ö, kumppaneista, erityisesti Natosta. Ehkä kielenkäyttö voisi olla toisenlaista, mutta kumppaneiden osalta. Esimerkiksi tässä ähm, äh, Ashtonin väli- ja loppuraportissa on puhuttu ei pelkästään Natosta, vaan myöskin muista kumppaneista, jotka ovat tehdä yhteistyötä. Ja äh, entistä enemmän on kiinnostusta yhteistyöhön. Ehkä ensimmäistä kertaa myöskin Etelä-Korea osallistuu yhteen operaatioistamme. En tiedä, onko se nyt ihan tarpeen, mutta se ainakin osoittaa, että kiinnostusta on. Ja tämä liittyy myöskin Nestoriin ja äh, Merirosvokseen, joten kiinnostusta on. Ja uusi kumppaneiden äh, kappale on äh, siellä mukana ja tämä on myöskin tekstin alussa mainittu, että kumppanit ovat tärkeitä. Ja kyllä tarpeita on. Nämä asianmukaiset sopimusartiklat ovat aika salakieltä ehkä mutta jäsenvaltiot eivät aina ihan ole samoilla linjoilla siitä, mitä sanat tarkoittavat. Tarvitaan poliittista tahtoa, mutta sellainen tunne myöskin, että tämä on ehkä pikkuisen vanhentunut tämä ehdotus, koska tällaistähän on jo olemassa. Ateena-mekanismi, keskustelut ehkä sitten taas ovat lähempänä ulkosuudenhallintoa, siviilioperaatioiden rahoitus, joskus komission säännöt jumittavat kuinka nämä asiat nivelletään toisiinsa. No, tarvitaan jäsenvaltioiden panokset, pyydetään eh, heitä jälleen antamaan rahaa ja niin poispäin. Tietysti myöskin pesko eh, kysymys ministeriöt tätä kerran keskustelleet ja sen jälkeen minusta tuntuu, että siitä ei ole sen jälkeen jäsenvaltioiden suulla puhuttu. Minusta tuntuu siltä, että enemmän on tällaisia alueellisia klustereita. Myöskin Natossa tämä on nähtävissä. Kaikki eivät tunnu toimivan 28 puitteissa, että on tämmöistä klusteroitumista. Atalantasta ja merirosvoidesta ja Al-Shabaabista en ole asiantuntija, mutta olen ymmärtänyt, että se, että että automaattisesti rahat merirosvoksesta menisivät Al-Shabaabille. Tämä ei ole ihan selkeä kuvio. Jotakin viitteitä on, mutta tämä ei ole aivan näin selkeä tämä side, öö, selkeä tämä rakenne. Öö, kyllä merirosvous on vähentynyt, mutta edelleen tietysti verkostot ovat siellä olemassa. Ja jos emme ole varuilla, niin saattaa olla, että tilanne heikkenee nopeasti, koska Tiedämme monasti, mistä tahoista on kysymys, mutta tarvitaan todisteita tietysti myöskin, että voidaan toimia. Ja Al-Shabaab on sitten toinen ongelma. He hallitsevat usein suuria osia Somaliaa ja meillä on Amisun ainoana asena heitä vastaan ja EU tietysti maksaa siitä. Ja, ja onhan muistettava nämä tapahtumat, kenialaiset ovat mukana ja YK on nyt sopinut kanssamme, että rahoitamme Amisonia edelleen, Amisomia ja Amisomhan on myöskin suurissa vaikeuksissa. Sillä on paljon puutetta varusteista, helikoptereista. Mutta parhaat takeet tietysti ovat siinä, että kehitämme armeijaa Somaliassa ja nyt kouluttamme henkilöt toimivat Amisomin puitteissa, mutta riittävästi ei vielä ole rakenteita. Amisom toistaiseksi on erittäin tarpeellinen asia. Ja vielä yksi kysymys Keski-Afrikan tasapallasta. Kyllä, tämä sama henkilö kävi myöskin meidän komiteassamme ja todella hyvin huolestunut. Ehkä olette kuulleet Eliassonin näkemyksen, YK alipääsihteerin näkemyksen. Hän ei puhunut pelkästään kansanmurhasta, vaan myöskin hyvin voimakkaasti otti kantaa asiaan ja olemme saaneet myöskin tietoa kenttähenkilöiltä, jotka sanovat, että tilanne on luisumassa käsistä. Ryhmistä tulee entistä lukuisampia. Mitään uskonnollisia elementtejä aikaisemmin ei ollut olemassa. Nyt ne ovat ilmantuneet ja tilanne heikkenee jatkuvasti. Ranskalaiset ilmeisesti aikovat lähettää lisää joukkoja, jotta tiettyjä osa-alueita voitaisiin nyt miettineet myöskin taisteluosastojen käyttää, mutta se on vaihtoehto. Ja jälleen kerran sitten sen täytyy täydentää ranskalaisten toimia tässä. Tapahtuu siis paljon, mutta huomenna keskustelemme tästä mm, PSC-komiteassa. Ja tietysti täytyy myöskin odottaa, mikä on jäsenvaltioiden kanta. Ja täytyy tietysti miettiä sitä, mikä on tämä perimmäinen ongelma. Siitä keskustelemme huomenna. Ja ennen kuin voimme jatkaa kontakteja YK ja muiden kanssa tarvitsemme, tai ranskalaisten kanssa tarvitsemme vihreää valoa ja ehkä sitten voimme tehdä konkreettisemman ehdotuksen, mutta Bunja mainittiin, saattaa olla, että lähtemistapa on tässäkin sama. Mutta tämä asia on vielä kehitteillä ja katsotaan, mitä jäsenvaltiot asiasta ovat mieltä. Yksi on varmaa, ongelma on olemassa ja mitä pitempään ongelmanratkaisussa ratkaisussa odotetaan sitä, mutkikaammaksi se muuttuu ja suurimmat vaarat ovat. Ja Eliasson sanoi, että YKssa tunnelmat ovat samat, että tätä pelätään. ja sitten syytetään heitä siitä, että he eivät ole tehneet mitään. Tietysti turvallisuusneuvosto työstää mutta se tietysti vie aikaa, afrikkalaiset joukot, kaikki näkevät, he eivät tee mitään, koska heillä ei ole mitään voimavaroja siihen. Pahoittelen, että puhun jälleen kerran näin pitkään. Kiitos oikein paljon teille molemmille. Kiitos kaikista tiedoista, joita alivaliokuntaan saatiin. Lopuksi muistuttaisin seuraavan kokouksen ajankohdasta toinen päivä joulukuuta viimeinen valiokunnan kokous. Tänä vuonna kokous päättyy. Kiitos. Thank you very much. Thank you very much.